Borrell isn't in yet. Yes. Ah, ah, sorry, I haven't seen it. okay. okay. Dear colleagues, good morning. Parhaat kollegat, oikein hyvää huomenta. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kiitoksia. Nyt siirrymme välittömästi kohtaan kolme. Puheen Johtajan ilmoituksia ei ole ja nyt siis äh, esittelijä äh, Morel veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Tänään aiheena tarkistusten käsittely. Tarkistuksia on jätetty 52 kappaletta ja esittelijä on ehdottanut kolmea kompromissitarkistusta. Esittelijä, olkaa hyvä. Morel. Merci, euh, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. On todettava, että tämän parlamentin kaudella parlamentti on ollut erittäin aktiivinen. Meillä on Panama-papereiden tutkinta valiokunta, takse 1 ja 2, ja olemme myös saaneet komissiolta hyviä ehdotuksia, mikä osoittaa sen, että Euroopan instituutiot pystyvät kuuntelemaan kansalaisten toiveita näinä ankeina aikoina ja on erittäin hyvä, että Eurooppa menee eteenpäin näillä, näissä asioissa. Verotuksen avoimuus on yksi tärkeimmistä asioista, joita meiltä odotetaan. Ihmiset ovat järkyttyneitä siitä epätasa-arvoisuudesta, joka on vain kasvamassa. Tyytymättömyys, joka on täysin perusteltua, vain kasvaa. On tärkeää, että kaikki ovat tasaveroisia lain ja verottajan edessä. Ja nyt meillä on hyviä direktiivejä, jotka menevät mielestäni oikein hyvään suuntaan. On tärkeää, että jäsenvaltiot jakavat tietoa, jotta voidaan torjua veron kiertoa. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä siitä, että olette tehneet niin hyvää työtä. Haluamme avoin, avoin, verotietojen avointa vaihtoa jäsenvaltioiden kesken ja haluamme nimenomaan automaattista tietojenvaihtoa, jotta mm, petokset, petoksia voidaan välttää. Ähm, varjoesittelijät ovat tehneet erinomaista työtä, kuten sanottu, ovat mahdollistaneet sen, että komissio voi osallistua ähm, että me voimme osallistua tähän tutkintaan, tutkintavaliokunnan työhön. On tärkeää, että veroviranomaiset ovat myös valmistautuneita uuteen lainsäädäntöön. Me olemme ehdottaneet, että jäsenvaltiot saavat riittävästi aikaa transponoida tämän uuden direktiivin kansalliseen jäsenvaltioon. Kun ajatellaan tätä verotuksen tasa-arvoa, niin se on, tämä palvelee sitä erinomaisesti ja sitä odotetaan meiltä. Ähm, Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron EPPn varjostelijalle Fanden Kendelaare. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kollegat. Puhun lyhyesti ja tehokkaasti niin kuin koko tämä prosessi on ollut lyhyt ja tehokas. Haluan kiittää tästä erityisesti esittelijää. Hän on kyllä tehnyt työn hyvin ja reippaasti. Tässä on pieniä, mutta hyvin tärkeitä muutoksia lainsäädäntöön, jotta veron kiertoa voidaan torjua entistä tehokkaammin, kun puhutaan ensinnäkin valvonnan teho, tehostamisesta ja sitten tiedonvaihdon tehostamisesta, ylipäätään veronkierron ja rahanpesun alalla. Nyt meidän täytyy todella käyttää näitä mahdollisuuksia hyväksemme ja minun painopistealueeni on siinä, että komission ehdotus hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Siksi tarkistuksia on tehty hyvin vähän, vain jokunen ja ne tukemaan komission alkuperäistä ehdotusta. Kun puhutaan omistuksesta, niin nämä tiedot täytyy toimittaa kaikille vastuuviranomaisille. Minun poliittinen ryhmäni tukee Euroopan parlamentissa tätä komission ehdotusta juuri ehdottomasti niin, että tiedonvaihto toimii kaikkien eri tahojen välillä, myös komissio huomioon ottaen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös... Laitan mikrofoni Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijä Morellille sujuvasta neuvotteluprosessista sekä hyvin koostetuista kompromissiehdotuksista. Mielestäni EU luo puitteet läpinäkyvälle ja tehokkaalle viranomaisten väliselle yhteistyölle, ja siitähän tässä direktiivissä on loppujen lopuksi kyse. Toivottavasti komission ehdotus parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä entisestään ja lisää avoimuutta veroviranomaisten välillä. Mainittakoon, että ongelmia ovat aiheuttaneet erilaiset käytännöt siinä, kuinka kansalliset veroviranomaiset pääsevät käsiksi rahanpesutietoon, ja siksi on tärkeää, että näitä käytäntöjä yhtenäistetään läpi unionin. Omissa tarkistuksissani puutun erityisesti kansallisvaltioiden velvollisuuteen tutkia saatu tieto mahdollisimman ripeästi ja huolimatta siitä, mistä tietolähteestä tieto on saatu. Lisäksi toivoisin, että jäsenvaltiot olisivat velvollisia julkisesti ilmoittamaan komissiolle, jos ne eivät pysty suorittamaan syystä tai toisesta tutkimusta tilanteen sitä vaatiessa. Mielestäni kyseinen lisäys voisi estää sen, että viranomaiset katsovat joitakin käytännön tapauksia läpi sormiensa. Lisäksi olen sitä mieltä, että rahanpesutieto tulisi sisällyttää automaattisesti automaattisen tiedonvaihdon piiriin. Kiitos. Thank you. Nils Torvalds. Kiitoksia sitten Nils Turvalds. And, uh, great, thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijää. Mielestäni me olemme onnistuneet äh, asioita hiukan paremmin, mutta silti pelkään pahoin, että jätämme äh, jälkeemme aika paljon porsanreikiäkin. Tällaista lainsäädäntöä meillä olisi täytynyt olla jo vuonna 2003, jolloin tämä pankkidirektiivi astui voimaan, koska sehän oikeastaan johti siihen, että loppujen lopuksi johti siihen, että nämä avoimuus, joka johti Panama-papereiden paljastumiseen, oli mahdollista. Ja nyt voitte huomata, että tänä vuonna on voitu ottaa mm, keskiöön Pohjois-Korea, joka välttämättä ei ole keskeinen ongelma. Jos katsotaan kasinoita, niin on mahdollista, että 60 prosenttia kasinoiden liikevaihdosta tulee lähteistä, joita emme tunne ollenkaan. Ja yksi syy tähän porsan reikään on se, että oikeutta tulla unohdetuksi sovelletaan nimenomaan kasinoiden kohdalla, joten meillä on tavoitteiden vastaista lainsäädäntöä. Me tiedämme myös, että niin kutsuttu due diligence-prosessi ei vastaa niitä kriteereitä, joita tarvitsemme, mutta nyt asiat ehkä hiukan tässä paranevat me tarvitsemme paljon, paljon tiukempia välineitä, instrumentteja, jotta voimme päästä eroon porsan reiistä. Thank you. Kiitos. Edustaja Viegas Kuesta ei ole paikalla, joten Molly Scott Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Emanuelia erinomaisesta työstä esittelijänä Tämä lainsäädäntöehdotus on aivan keskeinen, jotta veroviranomaiset saavat tietoa eh, veropetosten eh, estämiseksi. Siksi Euroopan parlamentin omassa lausunnossaan täytyy yrittää parantaa tätä lainsäädäntöä entisestään ja ylipäätään niitä puitteita, joissa veroviranomaiset toimivat. Siksi tuemme kahta pääasiaa, jotka sisältyvät esittelijän kompromisseihin. Ensinnäkin automaattinen tiedonvaihto, joka liittyy rahanpesudirektiiviin, siis tiedonvaihto veroviranomaisten välillä. Tämä hyödyttäisi hyvin tehokkaasti rajat ylittävää ylittävän veropetoksen, veron kierron torjumista. Samoin sitten komission oikeus saada tietoja. Sitten vielä vetoaisin omien tarkistustemme puolesta 35 ja 42 tarkistuksissa ehdotamme, että veroviranomaiset saavat mahdollisuuden toteuttaa tutkimuksia kansallisella tasolla saadakseen lisätietoja siinä tapauksessa, kun pyytävän veroviranomaisen alaisuuteen kuuluva tai oikeudenkäyttöalueeseen kuuluva verovelvollinen on kyseessä ja halutaan lisätietoja. Haluamme siis tätä yhteistyötä vahvistaa veroviranomaisten välillä. Sitten tarkistuksessa 49 haluamme laajentaa niiden tietojen sovellusalaa, joihin veroviranomaisilla on oikeus. Esimerkiksi tullitiedot, muut vastaavat tiedot. Tämäkin saattaa olla erittäin hyödyllistä veropetosten havaitsemiseksi. Samoin sitten tarkistus 15, joka liittyy ehdotuksiin, joita saimme asiantuntijoilta, jotka konkreettisesti tätä työtä tekevät ammatikseen kentällä, on on koko joukko olemassa olevia reikiä, jotka estävät automaattista tietojen vaihtoa. Ja mielestämme olisi nyt hyvä tämän mietinnön kautta nostaa esiin nämäkin kysymykset, jotta voitaisiin käydä keskustelua nykydirektiivin mahdollisista heikkouksista. Kiitos paljon. Kiitos. Marko Tsani ei ole paikalla. Eh, edustaja on olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, minäkin haluan eh, onnitella toveri Morelia tästä mietintöluonnoksesta. Tässä meillä on erinomainen tilaisuus edistää veronkiertoa, veronkierron torjumista ja tämä sopimus, joka on nyt saavutettu ja jota luonnollisesti minäkin tuen, on oikein hyvä. Haluaisin kuitenkin omaa tarkistustani tässä vielä eh, hiukan liputtaa tai sen puolesta liputtaa, nimittäin tarkistus 51. Tässä kyse on juuri tuosta tietojenvaihdosta. On hyvin tärkeää ottaa huomioon, että direktiivi Mm, joka tässä ollaan hyväksymässä, ehdottaa vain, että tietojen vaihto verohallintojen välillä liittyy tilin omistajiin. Mutta hyvät naiset ja herrat, muistakaapa, että että kun puhutaan rahanpesudirektiivistä, joka jo Euroopan unionilla on voimassa, niin siinähän sovitaan, että tutkimuksen kohteet ovat huomattavasti laajempia kuin vain se, jonka nimissä tili on. Komission jäsen Jourova oli PANA-valiokunnassa vieraana ja vastasi jäsenten kysymyksiin. Ja kaikki valittelivat tätä asiaa ja vaativat di, eh, rahanpesudirektiivin eh, tiukempaa linjaa myös tähän. Eli tässä kyse on paitsi eh, niistä henkilöistä, joiden nimissä tili on, myöskin ammattilaisista, notareista, asianajajista ja muista, jotka liittyvät tähän asiaan ja samoin pankit ja muut laitokset, samoin esimerkiksi rahastojen hoitajat ja niin edelleen. Eli on koko joukko eh, henkilöitä, suuri joukko henkilöitä, joihin tämä kyseinen direktiivi ei nyt sitten ylety. Ja Muistuttaisin, että neuvosto on jo hyväksynyt direktiivin ja Euroopan parlamentti voi vain antaa mielipiteensä, mutta meillä on siis näin ollen vapaat kädet nostaa esiin ongelmina pitämiämme asioita. Ja siksipä olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti vaatisi tietojen vaihtoa ylipäätään koko rahaliikenteen osalta, eikä yksinomaan niiden osalta, jotka, joiden nimissä nämä tilit ovat, joten minä pyytäisin nyt vielä tukeamme tälle 51 tarkistukselleni. Kiitos paljon. Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. On, edustaja Zanni on paikalla nyt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olin vähän myöhässä, anteeksi. Haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Hyvää työtä on tehty myös kompromissien näkökulmasta, kuten myös itse sisällön kannalta. Ja olen sitä mieltä, että tämä todellakin voi edustaa pientä edistysaskelta kohti avoimuutta ja rahanpesun vasta- torjuntaa. Eli me suhtaudumme tähän kovin myönteisesti ja toivomme, että huominen äänestys ö, tuottaa myönteisen tuloksen, koska tarkka sisältö ja tarkistukset ovat todella hyviä ja parantavat tätä tekstiä entisestään. Kiitos. Thank you. So... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten esittelijä saa vielä käyttää loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain, koska käytännössä voimme havaita iloisin mielin, että tällä valitsee yksimielisyys meidän kesken. Se, mitä edustaja Zani sanoi, nyt otetaan askeleita, pieniä askeleita eteenpäin. Nyt ollaan kuitenkin vallankumoista vallankumousta aikaansaamassa verotietojen osalta. Tässä otetaan pieni askel todellakin eteenpäin, mutta pidemmällä aikavälillä katsottuna olemme ottaneet jo suuren askelen eteenpäin. Ja juuri tällaista Euroopan Euroopan äänestäjät meiltä odottavat. Kollegani Huarigi Redondo esitti omat argumenttinsa ja mainitsi erittäin tärkeitä seikkoja. Toivon mukaan huomenna voimme mahdollisimman suurella enemmistöllä hyväksyä tämän tekstin. Euroopan toimielinten kesken parlamentti tässä on omalta osaltaan kantanut korkensa kekon verotuksellisen oikeudenmukaisuuden puolesta taistelessa. Kiitokset. Äänestys toimitetaan huomenna. Kyllä, huomenna. Ja nyt voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Mutta enää esittelijää. Um, so what time was... Mihinkäs aikaan tämä kohta piti ottaa käsittelyyn? Mitäs meidän aikataulumme sanoo? Viiden minuutin keskeytyskokoukseen odotamme esittelijää saapuvaksi. Hän on ihan oikeassa. 9.30 hänen kohtansa oli vuorossa, eli muutama minuutti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 So we start. No nyt voimme jatkaa esityslistan käsittelyä, eli esityslistan kohta neljä, pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016. Esittelijämme on Danuta Hybner. Danuta, ole hyvä. Kiitoksia hyvät kollegat. Päätin ryhmitellä ää, nämä asiat sen pilarin mukaan, johon kukin asia liittyy. Mielestäni tämä oli loogisin tapa strukturoida tämä. Eli otin tänne muun muassa talletustakuun omaan osioonsa ja täällä on myös aivan erillinen osio, joka koskee finanssipoliittista varajärjestelmää, valmiusjärjestelmää. Se on mielestäni jää tärkeä asia. Ja tein näin myös sen vuoksi, että nämä oikeastaan kuuluvat eri oikeuskäytäntöihin. Ja siksi mielestäni oli hyvä, että näitä asioita kohdellaan eri tavalla. Saatatte muistaa yhteisen... Saatatte muistaa, että että tämä äh, fiskaalinen äh, varajärjestelmä äh, mainittiin myös päätöslauselmassa, joka koski yhteistä ähm, ratkaisujärjestelmää. Ja halusimme ottaa myös huomioon yksittäisen jäsenvaltioiden luottotilanteet, lainatilanteet. Olen ymmärtänyt, että jatkossa tämä varajärjestelmä backstop – tulee olemaan jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden välinen asia, ja tähän tulee, tulee liittymään joitain hallitusten välisiä järjestelmiä. Ei. Tämä ainakaan ihan lähivuosina tulee olemaan yhteisen lainsäädäntö ähm, menettelyn asia. Mitä tulee valvo, valvontajärjestelmään, niin nämä huonot lainat, järjestelmättömät lainat ovat asia, joka edellyttää vielä toimintaamme. On tärkeää, että pala- parannetaan maksukyvyttömyyspuitteita kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän täytyy myös pohtia vakavammin sitä, miten voimme kirvoittaa kasvua niin, että lainoja olisi vähemmän sellaisia lainoja, jotka Ähm, ovat järjestäytymättömiä. Ja toinen asia, joka on tärkeä asia ja joka liittyy valvontaan, ovat asiat, jotka liittyvät Basel kolmosen valmistamiseen, miksi sitä nyt ikinä kutsutaankaan. Ja täytyy myös pohtia, kuinka sitovia kansainvälisen osviitan tulee olla. Eli nekin täällä mainitsen tässä omassa ehdotuksessani. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä kontekstissa meidän tulisi tähdätä globaaliin, globaalisti tasaiseen pelikenttään. Ja se, mitä kansainvälisillä areenoilla tapahtuu, niin mielestäni meidän täytyy seurata tilannetta ja kunnioittaa myös tätä periaatetta. Ja tulee myös olemaan sellaisia tilanteita, joissa me ehkä pelkäämme hiukan tai vieroksumme ehkä hiukan kansainvälisiä ähm, sääntöjä. Ne eivät välttämättä että palvele meidän tarkoituksiamme, joten pyrimme myös vaikuttamaan niihin. Mutta tällä hetkellähän niitä vasta valmistellaan siis kansainvälisestikin. Eli meidän pitäisi voida vaikuttaa niihin sen sijaan, että transplantivaiheessa poikkeaisimme niistä. Se olisi mielestäni vaarallista. Mitä tulee sisäisiin malleihin, niin keskityn erityisesti siihen, että niiden täytyy olla vertailukelpoisia keskenään, koska muussa tapauksessa valvojien elämä kehkeytyy kyllä liian vaikeaksi. On tärkeää, että ne instituutiot, joita valvotaan, ovat vertailukelpoisia keskenään. Se on mielestäni tärkeä kysymys. Ja olen sitä mieltä, että vaihtelevuuden ja erojen vähentäminen ja standardoidun lähestymistavan käyttöönotto on tärkeää, mutta olen myös sitä mieltä, tai mainitsen täällä myös taseen koon. Sekin on tärkeä tiedon lähde tässä kontekstissa. Ja yksi asia, joka, johon tulisi kiinnittää huomiota tässä mietinnössä, on se, että kun Baselia nyt uudistetaan, niin meidän pitäisi pyytää, että pääomavaatimuksia ei lisättäisi. Haluaisin pitää tämän asian mietinnössä. Ja kolmas elementti, joka liittyy valvontaan, tähän valvontapilariin, ja jota pidän tärkeänä, on se, että otetaan huomioon viime edellisen mietinnön suositukset niistä asioista, joita ei ole vielä toteutettu Ähm, eli nämä ovat ne suositukset, jotka liittyvät tähän äh, pääoma vaatimuskysymykseen ja niihin suosituksiin, joita me esitimme viime vuonna, ähm, jotka liittyvät siis äh, kansallisiin optioihin ja harkinta, äh, mahdollisuuksiin ja harkintavaltaan vaihtoehtojen harkintavaltaan. Mutta nyt komission, tietysti eh, komission tehtävä on eh, ottaa koppi tästä asiasta ja katsoa, mitä ää, eh, aikovat itse siitä sanoa ja mitä järjestelmästä on syytä poistaa ja mitä siihen on syytä lisätä. Korostan tässä vielä tarvetta harmonisoida tätä vaihtoehtoja ja harkintavaltaa koskevaa kysymystä niin, että sisämarkkinoiden yhteneväisyys paranee. Nämä suositukset siis tosiaankin toistetaan tässä asiakirjassa. Kolmas asia, josta haluan puuttua, on ö, ö, valtion velalle altistumiseen liittyvä asia. Ja siitä tulisi puhua enemmän. On toki monia keinoja muuttaa sitä tapaa, jolla valtioiden velkaa, ähm, velkaan suhtaudutaan. Baselin komitea on työstänyt tätä asiaa aika paljon. Ehkä tällä hetkellä äh, nähtäväksi jää, mihin suuntaan tässä mennään, mutta on hyvä, jos meilläkin olisi kanta tähän asiaan. Mitä tulee ratkaisumenettelyyn tai mekanismiin, niin on tietenkin hyvä, että nopeasta transponoinnista ei tarvitse vielä puhua, koska tällä hetkellä vain Belgian täytyy julkaista virallisessa tehdessä direktiivin transponoinnista tietoja. Ainakaan viime muutama viikko sitten näin ei ollut vielä tapahtunut, muuten se on jäsenvaltioissa toteutettu, ehkä Belgiassakin jo nyt. Ja mainitsisin tässä pari kolme seikkaa, joita korostan myös mietinnössäni. Ensinnäkin täytäntöönpanoon liittyvät asiat, siis uuden puitteiston täytäntöönpanoon, on varmistettava uuden puitteiston uskottavuus. Ja tärkeää on myös se, että pohditaan, mikä, millä tavalla tämä kaikki malla yhteen valtioiden tukijärjestelmien kanssa. Siihen on kiinnitettävä huomiota, koska koko BLRD-järjestelmän idea on se, että pannaan piste sille tilanteelle, jossa jäsenvaltioiden täytyy maksaa viulut, jos pankki kaatuu. Eli meidän täytyy ajatella tätä koko asiaa myös valtioiden tukijärjestelmän näkökulmasta. Tämä on mielestäni tärkeää. Olen myös sitä mieltä, että haluatteko te lopetella? No, hyvä on. No, minä, kun puhutaan ratkaisumekanismista, niin meidän pitäisi saada aikaan jonkinlaista harmonisaatiota näiden vaatimusten hierarkiassa, ja meidän tulisi pohtia hiukan enemmän sitä, miten voimme puuttua velkatilanteisiin, Ehkä meidän täytyy patistaa neuvostoa ja komissiota löytämään yhteinen sävel tässä asiassa. Ja sitten tietysti viimeinen kysymys on näiden standardien transponointi jäsenvaltioissa. BLRD ja TELAC ovat molemmat suuria kysymyksiä. Mitä sitten tulee talletussuojaan, niin me edelleenkin teemme työtä näiden asioiden parissa – me emme tieten, meidän ei tietenkään pidä ennakoida lopputulosta, mutta mainitsen tässä vain muutamia sellaisia asioita, jotka liittyvät yleisesti tähän asiaan, talletussuoja-asiaan, ja ne löytyvät siis täältä mietinnöstä. Ja ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa ilmapiiri oli hyvin myönteinen me sovimme, että mietintöön tulisi sisällyttää taulukko, jossa vertaillaan niitä suosituksia, joita on tehty, ja toisaalta niitä toimia, vertaillaan suosituksia niihin toimiin, joihin komissio on tosiasiallisesti ryhtynyt. Eli tällä tavalla voimme nähdä, millä tavalla meidän suosituksiamme on otettu huomioon tai on jätetty ottamatta huomioon. Tämä ehkä antaisi enemmän todellista arvoa meidän työllemme, jos me näkisimme, onko se otettu vakavasti ja onko siitä ollut hyötyä. Anteeksi, että puhuin näin pitkään. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja nyt uh, Varjo esittelijät. Ensimmäisenä edustaja Delvo. Yeah, uh, I first want to thank... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Danutta Hybneriä, onnitella häntä hänen tiimiään ja sihteeristöä erittäin hyvästä mietinnöstä. On, se on hyvin selkeä rakenteeltaan, ähm, punainen lanka on hyvin selkeästi näkyvillä ja se nostaa esiin pankkiunionin tärkeimmät osa-alueet. Olen monista huomioista ihan samaa mieltä ja minulla on sama vaikutelma siitä, että kyllä pankkiunionin suhteen on jo päästy pitkälle, mutta edistyksestä huolimatta on todettava, että ei pankkiunioni suinkaan vielä ole valmis. Ja kyllä lisäedistystä tarvitaan. Erityisesti viitan kohtaan A, missä todetaan, että niin, pankkiunioni on perustettu. En ole tästä nyt ehkä ihan täysin samaa mieltä vielä. Mitä edisin tulee, te viittaatte myös siihen tekstissänne. Ymmärrän, että tarvitsemme toimia riskien vähentämiseksi, mutta meidän on pidettävä kiinni siitä, että me hyväksy viivästystä edisin ää, aikaan saamisessa. Pankkiunioni tarvitsee kolmannen pilarinsa sen viivästäminen viivästyttäisi rahoitusjärjestelmämme vakauttamista. Sitten vielä muutama loppuhuomio. Tulen tekemään tarkistuksia jotka liittyvät muun muassa eh, Euroopan viranomaisten ja kansallisen tason viranomaisten yhteistoimintaan. Eh, haluamme myös makrotalouden valvontaa vahvistaa. Lisäksi kyberturvallisuus on asia, jonka haluan mainita. Se on hyvin, hyvinkin dramaattinen asia näinä aikoina ja tärkeä. Meillä on ollut varjoesittelijöiden kokous ja Sven Giegold teki ehdotuksen siitä, että meidän tulisi ehkä katsoa vielä lähemmin viime vuoden mietintöä, jotta että saamme jatkuvuutta pankkiunionin valvontaan ja voimme katsoa, että mitä on tapahtunut esimerkiksi sitten viime vuoden jälkeen. Eli että voimme tarkasti seurata sitä, että mitä on saatu aikaan ja mitä vielä ei. Ja lopuksi sanoisin vielä sana sen aikataulusta. Ymmärrän, että tarkistusten määräaika on pidennetty päivällä, lykätty päivällä ja mietin, että kun tässä nyt odotamme komission ehdotusta teelakista, niin mietinkin, että jos me saatamme tämän tekstin valmiiksi ennen tuota komission teelakehdotuksen saamista, niin sitten tämä menee mielestäni vähän väärässä järjestyksessä, joten mietin, että voitaisiinko tätä menettelyä tai sen aikataulua vielä tältä osin muuttaa. Mutta mielelläni teen yhteistyötä ja ää, niin esittelijän kuin varjoesittelijöidenkin kanssa. Näistä tulee vielä mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos. Kiitoksia sitten Bernd Luke ja ECR. Olkaa hyvä. ECR. Edustaja Luunensa on ECRn varjoesittelijä, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Hän lähetti pahoittelunsa, joten minä luen hänen lausumansa nyt hänen puolestaan. Edustaja Luunes halusi kiittää esittelijää hänen lausunto- tai tekstiluonnoksestaan. Hän uskoo, että miltei kaikki poliittiset ryhmät jotka perustettuina, voivat hyväksyä ainakin osittain hänen mietintöluonnoksensa. Ensinnäkin ESR haluaisi, että muutettaisiin hieman tämän mietinnön rakennetta. Rakenne perustuu kolmalle pankkiunionin pilarille, siksi se on erittäin looginen. Siitä huolimatta tämä ero viimevuotisesta mietinnöstä sillä, että tämä on viimeinen osa, joka liittyy yhteisen finanssipoliittisen varautusjärjestelmään backstoppiin. Tämä liittyy läheisesti toiseen pilariin. Siksi EK, ECR ehdottaa, että pidetään sen kolmesta pilarista, pankkiunion kolmesta pilarista ja tämä fiscal backstop, eli yhteinen varautumisjärjestelmä, siirrettäisiin tänne yhteisen kriisinratkaisumekanismiin ja sen otsikon alle, niin kuin viime vuonnakin. Luonnossa olisi painottaa, että kaiken tyyppiset yhteiset finanssipoliittiset varjastelmat eivät, jätä, eivät ota huomioon sitä, että kaikki finanssipoliittiset toimet ja muut täytyy hoitaa perusopimuksen valossa, mutta nämä päätökset on kansallisella tasolla. Siksi en usko, että mikäli jäsenvaltiot haluavat luoda jonkinlaisen virallisen finanssipoliittisen varautumisjärjestelmän, niin sitä pitää tehdä kansallisella tasolla. Mitä ensimmäiseen pilariin tulee? Varjoesittelemme sanoo, että mietinnössä ei puhuta lainkaan stressitesteistä, joita pankkiviranomainen ja EKP suorittaa aiemmin tänä vuonna. Herra Lunes haluaisi, halu, herra Lunes haluaisi, että tähän tulisi tarkistus. Hän uskoo myöskin, että valtion velkakysymyksen kohdalla pitäisi sanamuoto hieman muuttaa ja too big to fail periaate ja järjestämättömät lainat niiden suhteen niin ikään hän haluaa joitakin muutosehdotuksia. Muuten hän katsoo, että esittelyn on erittäin tasapainoisella tavalla, mutta hän katsoisi kuitenkin, että parempi, vahvempi sanamuoto tarvittaisiin joihinkin kohtiin. Ja ediksestä talotusjärjestelmästä puhutaan myöhemmin tänään. Silloinkin aion puhua luonnollisen puolesta tuossa keskustelussa. Varjo pyysi, että sanoisin, että hän odottaa edellistä yhteistyötä esittelijän varjostyöiden kanssa tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Alde, ryhmän edustaja en näe paikalla, joten siirrytään kuehen. Äh, olkaa hyvä, Papani Mullis. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijämme McCarthy ei ole paikalla Joten hän pyysi minua esittelemään meidän lähestymistapamme. Haluan kiittää esittelijää hänen hyvästä työstään. Mietinnön rakenne on looginen ja tarjoaa mahdollisuuden laajentaa pankkiunionin ediselementtiä ja valvontaelementtiä. Me olemme tyytyväisiä äh, siihen, että mietinnössä tunnustetaan se, että tämä too big to fail issue, äh, kysymys täytyy, siihen täytyy vielä puuttua. Sille täytyy antaa enemmän näkyvyyttä mietinnössä. Tämä ei ole ainoastaan valvonnan ongelma, vaan kyse on systeemisestä ongelmasta. Mietinnön esittelijä mainitsee myös järjestämättömät lainat eh, yleisluontoisemmin, mutta toivottavasti lopullisessa mietinnössä tätä ongelmaa analysoidaan syvällisemmin ja ehdotetaan myös ratkaisuja. Meidän mielestämme Tämän mietinnön pitäisi sisältää myös analyysi todellisen elämän, ähm, tosimaailman todellisista kehityskuluista pankkiunionin näkökulmasta. Ja sen jälkeen, kun tämä mekanismi on saatu paikalleen, pankkiliiton täytyy vastata näihin tosielämän haasteisiin. Otetaan esimerkiksi Deutsche Bank. Se on täydellinen esimerkki siitä, miten tätä too big to fail-kysymystä ei ole pystytty ottamaan huomioon. Ja se osoittaa myös, että keskuspankin valvontajärjestelmässä on porsaanreikiä. Deutsche Bank on, on ollut kaikkein tärkein kontribuoija systeemiseen riskiin maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan. Ja Financial Times on kuvaillut tätä pankkia rakenteellisesti heikoksi ja sellaiseksi, että se ei vastaa muiden standardeja, sillä hän on 9,8 biljoonaa euroa, joka liittyy sen kaupankäyntitoimintaan. Tämä on selvä esimerkki siitä, että tällaisten suurten systeemisten pankkien pankkeihin liittyvää too big to fail-kysymystä ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Me olemme ehdottaneet, että näitä suurimpia pankkeja jaetaan niiden eri toiminta-alueiden perusteella. Se on kaikkein tehokkain keino. Uusi pankkikriisi saattaa olla ihan kulman takana ja silloin nämä pankkiunionin kaksi pilaria joutuvat testiin. Me emme usko, että ne läpäisevät tämän testin. On epätodennäköistä, että että kriisin ratkaisumekanismi ja ehdotettu takuurahasto, talletustakuurahasto onnistuvat ratkaisemaan tilanteen, jos näin tapahtuu, tulee uusi pankkikriisi. On tärkeää, että mietinnössä otetaan myös huomioon e, Euroopan keskuspankin parempi kyky vastata näihin kysymyksiin. Tällä hetkellä se ei pysty vastaamaan tällaiseen suureen pankkikriisiin tehokkaasti, ja Euroopan parlamentin täytyy tämä myöntää. Toivon, että tätä mietintöä voidaan käyttää niin, että meppien näkemykset tulevat tasapuolisesti esiin. Meidän, nythän ajat ovat erittäin hankalat. Sven Kiitoksia sitten vihreistä Sven Giegold. No, onhan tämä keskustelu vähän outo, mutta joskus myös outojakin asioita täytyy tapahtua. Suorastaan erittäin outoja ja kummallisia. Ensinnäkin haluaisin todeta, että mielestäni rakenne ja esittelijän esiin nostamat kysymykset ovat juuri oikeat. Tämä on hyvä pohja, hyvät puitteet nyt sitten eh, lisätä sisältöä tähän tekstiin. Ja kun ajatellaan viime vuoden mietintöä, niin monet tuolloiset huomiomme ovat edelleen hyvinkin ajankohtaisia. Ja nyt meidän täytyisi tehdä entistä selvemmäksi se, miten varmennetaan se, että vuosi edellisen mietinnön jälkeen on saatu vastauksia kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja ongelmiin. Ja kun katsotaan komission kertomusta viime vuodelta pankkiunioniin, niin kyllä tässä tällainen rusinat pullasta malli on käytössä. Vastaavat mihin tykkäävät ja muuhun eivät sitten vastaa ollenkaan. Ja minun mielestäni vaikuttaa siltä, että heillä ei edes ole kykyä vastata. Ja kyllä heidän täytyisi ottaa meidätkin vakavammin siellä komissiossa. Ja siksi mielestäni meidän tulisi toistaa kaikki ne kysymykset, joihin ei komission kertomuksessa ole puututtu tai vastattu kunnolla. Ja minun mielestäni paitsi tässä mietinnössä myös muissa vastaavissa tulisi toimia samoin sihteerille, vaan muistuttaisin, että kun puhutaan Baselista ja kansainvälisistä rahoituslaitoksista, Kulahin mietintä, niin siinä on käynyt ihan samoin. Samoin investointipankin vuosikertomus. Myös tässä komissio valitsi, mihin vastata ja mihin ei. Mielestäni meidän tulisi täällä Ekon valiokunnassa järjestelmällisemmin seurata aiempia päätöksiämme ja vaatimuksiamme ja sitä, että komissio myös niihin vastaa ja toimii. Eikä niin, että aina lähdetään nollasta ikään kuin työtä ei olisi tehty jo viime vuonna. Joten todella lämpimästi kiitän sihteeristöä jo ennalta että sihteeristö toteuttaisi tällaista järjestelmällisempää seurantaa. Mitä sisältöön tulee, niin on joitain uusia tuoreita kysymyksiä, joista ei puhuttu viime vuonna. Esimerkiksi stressitestien puitteisto on nähty, että esimerkiksi Deutsche Bankia on kohdeltu erityistavalla silkkihansikkain ja tätä meidän ei tulisi Euroopassa hyväksyä ollenkaan. Samoin on annettu tiettyjä kansallisia poikkeuksia muillekin pankeille ja jotenkin mielestäni vaikuttaa siltä, että EPAlla on vain rajalliset mahdollisuudet tarkastella kansallisesti myönnettyjä poikkeuksia. Meidän täytyisi huolehtia siitä, että stressitestit toteutetaan täysin samankaltaisella tavalla kaikkien pankkien kohdalla. Samoin äh, läpinäkyvyys ei toteudu suinkaan saman, samalla tavalla kaikkialla, kun ajatellaan pankkeja, joilla on äh, EPAn kautta ää, äh, selkeämpi tilanne, niin stressitesteissä läpinäkyvyys oli hyvinkin oikein hyvää, mutta kun sitten oli jotain sisäisiä EKPn toteuttamia stressitestejä, niin ei, ei niistä kerrottu julkisuuteen, eli läpinäkyvyys ei toteutunut. Mielestäni kaikki stressitestit täytyy toteuttaa eurooppalaisella tavalla niin, että kaikkia koskevat samat määräykset, samat standardit ja kun harkintavaltaa jäsenvaltioissa käytetään, niin tämäkin täytyy tehdä hyvin läpinäkyvästi. Sitten asia, joka mielestäni täytyisi nostaa selvemmin esiin, talousrikollisuus ja kuluttajan suoja ovat myös potentiaalisia aiheita tässä yhteydessä. Tiedämme EKPn rajallisen toimivallan, mutta eihän se voi olla eh, hyväksyttävää, että jos pankilla on talousrikollisuuteen liittyviä suuria ongelmia, niin valvojalle ei edes ilmoiteta. Eikö tämä ole aikamoinen ongelma? Sama on havaittu kuluttajansuoja-alalla, eli kun puhutaan pankkien kriisiratkaisumekanismista sellainen on, mutta sitten on poliittisia esteitä siinä tapauksessa, että tiettyjä varoja liittyy esimerkiksi tiettyyn italialaiseen tapaukseen ja tiettyihin väestöryhmiin. Ja näin ollen kuluttajansuojallakin on yhteys meidän eh, kriisiratkaisujärjestelmäämme ja tämä asia tulisi ratkaista. Viime vuonna eh, rouva König lupasi meille luettelon eurooppalaisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä, mitä tulee mitä vakavaraisuuteen tulee. Ja nyt meidän mm, pankkien kriisiratkaisujärjestelmämme on oltava tehokas ja edelleen kuulen, että ongelmia on ongelmia siitä, että tiettyjä omaisuuseriä nopeasti pelastetaan ja että on ikään kuin tällainen suuntaus kohti sellaisia rahoitustuotteita, jotka tulevatkin kolmansista maista ja joiden suojeleminen on erilaista. Eli tässä mielestäni kyllä veroparatiiseja ikään kuin suojellaan. Toivon, että voimme jatkaa erinomaista yhteistyötä. Ensimmäinen varjo esittelijöiden kokous oli jo oikein hyvä ja samalla tiellä sitten jatketaan. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia sitten Marko Valli. Kiitoksia. Puhun ryhmäni varjo esittelijän puolesta, siis Marko Vallin puolesta, joka ei nyt päässyt paikalle. Haluan kiittää esittelijää ja onnittelen hyvästä yhteistyöstä keskusteluvaiheessa. Kiitän myös tarkistuksista, mutta uskon, että vielä on paljon työtä tehtävänä tämän mietinnön osalta. Luen nyt tässä, mitä mietinnössä on kirjoitettu ja ajattelen tätä Euroopan palkkijärjestelmää, niin kyllä näiden välillä on kyllä aika paljon eroavaisuuksia. Aika paljon eroa, eroja on teorian ja käytännön välillä. Tässä meillä pitäisi olla tilaisuus sanoa selvästi ääneen, että mikä ei toimi pankkiunionissa ja mikä ei ole onnistunut viime vuosina, mikä ei ole toiminut koska on monia asioita, jotka eivät ole toiminut siten kuin pitäisi tai ovat toimineet huonosti, ja pankkijärjestelmän ö, performanssi mm, on melko ö, ähm, hämärä kaikkien silmissä. Tässä ei mielestäni kritisoida riittävästi sitä, miten tämä SSM-valvontamekanismi on toiminut näinä viime kuukausina on käynyt ilmi, että emme ole riittävän hyvin pystyneet yksilöimään niitä riskejä, joita Euroopan pankkijärjestelmässä on sisäisiä riskejä, eikä tässä oikeastaan ole rakentavaa kritiikkiä esimerkkiä sen suhteen, miten riskitestejä on toteutettu ja miten tätä valvontaa on suoritettu. Eli stressitesteissä on porsareikiä ja se on myös aiheuttanut riskejä, juridisiakin riskejä, kuten ovat myös te aiheuttaneet valvontamekanismin heikkoudet. Ei tarvitse kun ajatella tätä Deutsche Bankia, johon täällä viitattiin. Se on asettanut, se on tehnyt hallaa koko pankkijärjestelmälle. Täällä ei kritisoida myöskään BRDtä kovinkaan pontevasti kun ajatellaan äh, bailout-riskejä, niin ei se sitä poista, eikä se myöskään äh, poista veronmaksajille koituvaa riskiä joutua pankkikriisin maksumiehiksi. Eli äh, ei pankkijärjestelmä tästä mitenkään vakaammaksi muutu, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja kyllä meidän täytyy vielä paljon, paljon syvällisemmin minun mielestäni pohtia ylipäänsä koko tämän niin kutsutun puskurijärjestelmän tehokkuutta. Ja sitten ihan lopuksi muutamat kollegat ovat jo tämän maininneetkin, eli sen, että pankkiunioni tässä muodossaan ei rat, pysty ratkaisemaan tämän uh, too big to fail ongelmaa ja siihen liittyviä uh, aspekteja. Esimerkiksi kun ajatellaan Euroopan pankkijärjestelmää, uh, niin vuoden 2008-2009 kriisinkin jälkeen on ö, joitain instituutioita, jotka ovat edelleenkin aivan liian ö, ö, suuria. Ja sitten ihan lopuksi, kun ajatellaan tätä yhteistä talletussuojaa, senhän pitäisi olla se pilari, joka täydentää pankkiunionin. No siihenhän puhu, sitähän puhutaan vielä myöhemmin niin mielestäni tässä kohtaa tulisi oppia menneisyyden virheistä. Tarvitaan sellainen instrumentti, joka vähentää pankkijärjestelmän riskejä, joka tekee siitä Euroopan sisällä, Euroopan unionissa vakaamman. Muussa tapauksessa saatamme rakentaa sellaisen järjestelmän epäluoman, joka, jonka, jonka vaikutus on täysin tavoitteiden vastainen. Eli luomme tällaisen hirviön, joka sisältäpäin syö koko järjestelmää. E Kiitos ENFn edustaja ei ole paikalla. Nyt muut puheenvuorot siis annankin ensimmäisen niistä itselleni. Haluan kiittää Danutta hänen luonnoksestaan. Minun mielestäni tämä on hyvä mietintöluonnos. Olen monista asioista täysin samaa mieltä Danutan kanssa. Toisaalta ehkä ajattelen, että ottaen huomioon se, että me olemme ainut demokraatti, poliittinen taho, joka on yksi tästä valvontamekanismista vastuussa, niin minun mielestäni tässä tarvitaan meidän toimiamme ja valvontaa. Siksi olenkin Svenin kanssa samaa mieltä siitä, että vaikka näistä kaikista asioista ei tällä hetkellä niin paljon puhutakaan, ne eivät ole niin tapetilla, niin kyllä meidän täytyisi tosiaan pitää kiinni myös seurannasta, siis siitä, miten operationaaliset toimet edistyvät, miten toimivaltajako hoidetaan, miten esimerkiksi yhteinen valvontamekanismi kohtelee, käsittelee eri pankkeja, miten vältetään kaksinkertaista raportointia, miten otetaan huomioon suhteellisuus. Eli on kyllä todella koko joukko asioita, jotka olemme nostaneet esiin aiemmin. E, olemme päättäneet ne niiden suhteen kantaa demokraattisen tarkasteluvastuumme. Enkä minä nyt tarkoita, että joka ikisestä pikkuasiasta täytyy olla tarkkaa seurantaa, mutta kyllä olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee mm, mietinnöissämme myös huolehtia jatkuvuudesta. Kun sitten puhutaan poliittisesti keskeisistä kysymyksistä, katson, että edelleen täytyy kyllä vähän pohtia mahdollisuutta uutta johdonmukaiseen valvontamalliin, eli todella siihen, että integraatio eri pääosastojen välillä, jotka esimerkiksi erikokoisia pankkeja käsittelevät ja sitten horisontaalisen toiminnan välillä ei aina ole toimivaa. Ja tämä on juuri tämä valvo, kattava valvontastrategia, kun puhutaan, että on vaikkapa kannattavuusongelmia ja jotain alaa täytyy konsolisoida vakauttaa paremmin kuin toista. Meillä on erilaisia lähestymistapoja eri pääosastoissa. Miksi joidenkin alojen vakauttaminen hoidetaan yhdellä tavalla ja toisten taas toisella ja miten pääomittaminen esimerkiksi tapahtuu. Eli meillä on vähän tällaisia keskenään ristiriitaisia lähestymistapoja eri pääosastojen välillä ja tämä ehkä on asia, jota myös voitaisiin nostaa esiin Eli paitsi todella johdonmukaisuus, myös suhteellisuus. Ja sitten mitä tulee toiseen pilariin, niin kyllähän sitä on uudistettu tavalla, josta ehkä pidämme tai emme pidä. Itse pidän, pidän tätä oikeana lähestymistapana. Tätäkin mielestäni tulisi korostaa, koska sehän oli yksi seikka pila, kakkospilarin vahvistaminen, jota, josta puhuttiin tehtiin ja samaa lähestymistapaa seurataan jatkossakin. Ja tämä liittyy tietenkin myös ohjeistuksen antamiseen. Ja sitten kun puhutaan makrotalouden kysymyksistä ja todella meillähän on tässä mietintö ja tietenkin tarvitaan myös seurantaa, niin kuin täällä sanottiin, niin sitten äh, kriisin ratkaisu asiasta. Meillähän on äh, kilpailupääosaston huomiot ja mielestäni olisi poliittisesti äh, hyvä ja tärkeää, jos asia voitaisiin nostaa esiin nopeastikin se korjaten niin, että kun lainsäätäjä on antanut vaihtoehtoisen mahdollisuuden talletussuojajärjestelmälle, jota ei kuitenkaan voisi sitten pitää valtion tukena. Ja sitten on tämä toinen kerros, joka on ikään kuin joka on vapaaehtoinen. Todennäköisesti tämä mietintö on oikea paikka tämänkin asian tarkastelulle. Minä tulen tekemään tarkistuksia, niin kuin muutkin kollegat asian valaisemiseksi. Sitten Sitten valtion äh, vastuusta, äh, vastuista, niin äh, ähm, kyllä minä katson, että myöskin tässä asiassa täytyy olla tarkkaavainen. Täytyy katsoa myös kustannushyötysuhdetta. Uskoisin, että että tässä täytyy olla mm, varovaisuus periaatteen mukainen, eikä niinkään ehkä ajatella yksinomaan ideologisesti valtion velkaa, valtion vastuita, vaan todella eh, myös ihan analyysin kautta, että jos eh, testi läpäistään, niin eh, hyvä niin, että tietenkin täytyy sitten taas välttää valtion maksukyvyttömyyttä. No, tätä keskustelua me käymme ja tässä keskustelussa otamme tietenkin huomioon myös Baselin ja sitten täytyy odottaa Yhdysvaltain päätöstä aiheesta sitäkin. Mutta me olemme valmiita antamaan oman, oman panoksemme, joka tulee olemaan käytännönläheinen eikä ideologinen ideologiaan pohjautuva. Seuraava puhuja, puheenvuoropyyntöjä. No niin, eli esittelijä Danuta saa loppupuheenvuoro, ole hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin lämpimät kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat lukeneet ehdotukseni. Tiedän, että kaikkien tiedossa on se, että kun ensimmäisen luonnoksen on mietinnöstä tehnyt, ensimmäisen luonnoksen tekovaiheessa on tiukat rajat. Silloin täytyy päättää, ottaako pelkästään tärkeimmät seikat mukaan ilman, että syventyy niihin, vai ottaako muutaman seikan vain ja syventyy niihin kunnolla. Ratkaisin tämän niin, että halusin mahdollisimman laajan tekstin ja katson sitten, kuinka sitä voidaan syventää keskustelun yhteydessä, mutta arvostan suuresti myöskin saaminen kommentteja, jotka liittyvät mahdolliseen tämän mietinnön sanan laajentamiseen tai tekstin laajentamiseen. laajentamiseen. Toivon mukaan saada nyt oikea tasapaino aikaan sen suhteen, mikä kaikki kuuluu tähän mietintöön, joka koskee pankkiunionin. Kyse pankkisektorin tilasta EU-ssa vuonna 2016, on monia seikkoja, jotka todennäköisesti täytyy ottaa keskustelun aiheeksi varjosektorin kokouksessa, kun mietitään, kuinka pitkään pitäisi analysoida tilannetta pankkisektori tänä päivänä Euroopan unionissa, vaikkakin suurimmalta osin olen samaa mieltä kommenteista, jotka liittyvät nyt valitsevan tilanteeseen. Tämä on yksi kommentti. Se tuli ECRltä. Siinä kysyttiin, onko mielekästä lisätä tämä seikka, joka kuuluu kriisinratkaisupakettiin erillisenä kappaleena, nimittäin Fiscal Backstop, eli finanssipoliittinen varatoimisjärjestelmä. Viitintä tulee jatkossa muitakin, niin meidän todennäköisesti täytyy aina puhua näistä kolmesta pilarista pankkiunanin kohdalla, mutta uskon, että joka vuosi tulee yksi seikka lisää, joka ponnahtaa esiin erityisen tärkeänä asiana. Uskon, että tässä voitaisiin jonkinlaista joustavuutta soveltaa mietintöihin koska saattaa olla seikka tai pari, jotka kuuluvat pankkiunionin rakenteeseen, mutta niitä jollakin tavalla pitäisi painottaa pistämällä eri kappaleeseen mietinnössä. Mutta tästä voidaan keskustella vielä tuonempana. Ei tämä nyt niin tärkeä asia ole. Yksi seikka, johon Roberto viittasi, oli kysymys, kuinka hallinto puoli pankkiunionissa hoidetaan, varsinkin valvonta, kuinka valvonta tänä päivänä toimii. Minä mainitsen tämän mietinnössäni ja uskon, että on myöskin hallinnon puolella erilaisia rakenteita yhteisen valvontamekanismin yhteydessä, jotka mainitsin. Niiden valossa voidaan tarkastaa, kuinka valvonta toimii, kuinka pankkiunani käytännössä hoituu, kuinka se tekee työnsä. Mutta todennäköisesti voimme tätä kohtaa vielä syventää sitten aikataulusta. Uskon, että aikataulukysymys on erittäin tärkeä. Meillä ei ole mahdollisuutta, että pidennettäisiin tarkistusten jättöaikaa suhteessa aiemman, aiempaan aikatauluun. Sihteeristä aikataulua ehdotti sen työtaakan perusteella, joka meillä on, ja ottaen huomioon koko tämän prosessin täysistuntoon saakka – Sihteeristö teki ensimmäisen ehdotuksen, mutta nyt pohditaan, voitaisiinko pitää kiinni alustavasta äänestyspäivämäärästä, voitaisiinko tarkistusten jättää hieman pidentää. Tämä mahdollistaisi sen, että voisimme välttyä äänestämästä ensi vuoden kesänä tästä asiasta täysistunnossa. Tämä mietintö pitäisi saada vuoden alussa, niin pian kuin vain mahdollista, saatettua päätöksensä. Lisäksi meidän pitäisi ottaa huomioon ne seikat, joita komission puolelta tulee vielä ku, kuun loppupuolella teelakista, kokonaistappioesitykyvystä ja CCRstä, vakavaruusasetuksesta. Komissio tulee lisää tietoa, joka pitää ottaa mukaan. Vastustan sitä, että pidennettäisiin tarkistusten jättöaikaa sellaisella tavalla, että tämä vaikuttaisi meidän mahdollisuuteemme äänestää kohtuu ajassa ensi vuoden alkupuolella, mahdollisimman pian. Joka tapauksessa kiitoksia kaikille toivon mukaan voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kollegoiden kanssa tämän asian tiimoilta. Kiitoksia. Claudia. Kiitos. Claudian kanssa katsoimme tätä. Ymmärrän kyllä hyvin ajatuksesi siitä, että et halua kaikkea lykätä. Erityisesti ajatellaan täysistuntoäänestystä, joka on nyt ohjelmoitu helmimaaliskuulle. Kuitenkin ehkä voisimme tästä ehkä hiukan siirtää esimerkiksi keskustelua tarkistuksista, ei ehkä 8. joulukuuta, vaan joskus tammikuun alussa. Tammikuun loppu olisi mahdollinen aikataulu. Siin. No niin, sitä me tässä juuri katselimmekin. Ehkäpä 12. päivä tai täytyy katsoa. Siksi 16. No, me, me vähän katsomme, katsomme tätä vielä. Ymmärrän kyllä perustelut sille, että hiukan lisäaikaa saatettaisiin tarvita, mutta luonnollisesti kunnioitan myös esittelijän kantaa siitä, ettei täysistuntoäänestystä tulisi siirtää maaliskuulta eteenpäin. Me katsomme vielä kalenteriasioita, mutta siis, että täysistuntoa, täysistuntoäänestystä ei siirretä maaliskuulta eteenpäin. Mutta katsomme, että jos voimme vielä tänään, tänään tosiaan saada tätä aikataulua rukattua, teemme sen, muuten pidetään kiinni tästä jo aiemmin sovitusta. Hyvä, kiitos. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on no why why is not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 Okay, one is just a reminder of a number of meeting, econ-related No niin, te olette varmaan saaneet kaikki tiedot, mitä sihteeristö on teille välittänyt, joten mm, minun ei tarvitse toistaa teille kaikkea. Nyt sitten sitten neljäs äh, rahamarkkinavuoropuhelu järjestettiin vastikään. Täällä puhuttiin äh, muun muassa äh, työntekijöiden oikeuksista ja niin edelleen. Ja myös olemassa olevan uusitin ja EIFn tilanteesta. Joitain ennakkosopimuksia tehtiin tiettyistä kysymyksistä ja viidessä äh, kolmikantaneuvottelu on 14. marraskuuta. Sitten meillä on prospektuksesta 27.10. pidetty ensimmäinen äh, kolmikantaneuvottelu. Ja Euroopan parlamentin ehdotus oli mukana, eli prospektusvaatimukset. Ja kyseessä muun muassa asiakirjojen rekisteröinti ja niin edelleen. Edistystä saatiin aikaan koko joukosta kysymyksiä ja 15. marraskuuta on sitten seuraava prospektus, kolmikantaneuvottelu, sovittelu, kokous. Sitten mitä tulee koordinaattorien 12.10. kokoukseen, niin sovittiin, että rahoitustuotteiden myynti kysymyksessä pyydetään alalta tietoa jäsenvaltioiden toimista ja myöskin mahdollisia lainsä, tulevia lainsäädäntötoimia ja mahdollinen täytäntöönpanokertomus, mutta sitä pohditaan sitten, kun on saatu näitä tietoja muilta tahoilta. Koordinaattorit hyväksyivät aikataulun, muun muassa 2017 pankkiunionin työryhmän kalenterin ja sitten puheenjohtajakokoukselle toimitetaan pyynnöt kuulemisista CCP, makrotalous, tilanne, mitä tulee matalan korkotason tilanteeseen. Näistä pyydetään kuulemistilaisuuksia. Samoin sitten rahoitustuotteiden vääränlainen kauppa, Brexit ja niin edelleen. Basel 3, Basel 4 näistä kuulemistilaisuuksia tulossa. Sitten sitten virkamatkoja, vierailuja 2017 EU-ssa, käydään Lontoossa huhtikuussa. Sen jälkeen kun nämä 50 artikla menettely on käynnistetty, sitten käydään Berliinissä 22. viidettä Lissabon lokakuussa, yhdeksän jäsentä Lissabon ja Berliini, sitten EKP ja Basel Strasburgin viikoilla. Sitten käydään Washingtonissa ja New Yorkissa 16.21. heinäkuuta, Shanghai ja Peking, Kiina 18.22. Eh, syyskuuta. Ja sitten IMFn vuosikokous Washingtonissa 11.15. lokakuuta 7 jäsentä. Sovittiin, että seuraava tarkastelu suoritetaan PST2 ja sitten mitä tulee taloushallintoon, järjestetään kokous Euroopan finanssipoliittisen komitean edustajien kanssa. Ja olemme juuri saaneet kirjan heiltä, että heidän mielestään on liian varhaista ennen kuin komissiokollegion kanta on saatu. Eli liian varhaista tavata ennen tuota. Tätä valittelemme, koska mielestämme olisi ehkä ollut ihan hyvää keskustella tästä aiemmin, joten me pidämme kiinni tästä pyynnöstämme ja valittelemme eh, sitä, että he eivät ole valmiit tulemaan keskustelemaan tänne Ekoniin. Mitä tulee nimitysasioihin, voin vielä todeta, että mietintö Euroopan tilasto-ohjelmasta, sen äh, laajennuksesta, puheenjohtajaa, sitten parlamentin menettelyihin liittyen enemmän lausuntoa, aikataulu tiukkuuden vuoksi, sitten lausunto työpaikkojen luominen ja kasvu menee kuelle. Sitten lausunto köyhyyteen liittyen, sekin menee kuelle. Ja lopuista päätetään sitten marraskuun koordinaattorien kokouksessa. Sitten vihreät ovat pyytäneet, että tarkastellaan tiettyjä vetomuksia, joita on esitetty muun muassa Espanjasta. Ja me tietenkin vastaamme vetomuksiin. Ja sitten Hoyer EIPn puheenjohtaja tullaan kutsumaan jälleen Ekonin kuultavaksi. Nämä olivat näitä puheenjohtajan ilmoituksia. Ja nyt voimmekin sitten siirtyä edissä mietintöön Ester de Lange, esittelijämme, äh, puhuu meille nyt eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Ester, ole hyvä. Yes, I'm not the only one. Hyvät kollegat, en liene ainoa henkilö, äh, jota askarruttavat tällä hetkellä muut kuin edisasiat, mutta yritän nyt keskittyä edisiin ja ainoastaan tähän haluan myös kertoa teille, että minun on pakko lähteä kello 12, joten jos siihen mennessä voidaan lopettaa, niin se olisi oikein hyvä asia. No, saamme enemmän kuin puolitoista tuntia siihen, joten aloitetaanpa. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän joustavuudestaan ja parlamentin muistakin osastoista, jotka ovat auttaneet kovasti. Mikä tilanne tällä hetkellä on? Tämä on teknistä työtä ollut pitkälti, mutta neuvostossa ei juurikaan edistystä ole saatu aikaa, joten nyt parlamentin tehtävä on pitää tämä kokonaisuus hengissä, tämä asia kokonaisuus. Ja uskon, että aika monet poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä kanssani. Kun kirjoitin tätä ää, mietintöä, niin ajattelin, että meillä on useita tavoitteita. Kaikkein tärkein on se, että jokainen eurooppalainen tallettaja saa riittävän suojan riippumatta siitä, missä hän asuu täällä unionissamme. Ja mielestäni Euroopan parlamentin tehtävä on tarkastella edisasiaa ei ainoastaan tekniseltä, vaan myös kansalaisen ja kuluttajan suojan kannalta, kuluttajan kannalta. Ja näin varjoesittelijätkin ovat asiaan suhtautuneet. Tietysti yksi tavoite on varmistaa pankkien vakaus. On tärkeää varmistaa se, että yksikään maa tai yksikään yksikään maa ei olisi heikommassa asemassa sen jälkeen, kun perustetaan eurooppalainen talletussuoja. Niin kutsuttu moral hazard on asia, jota täytyy rajoittaa. Sitä ei saa käyttää tekosyynä olla menemättä eteenpäin ollenkaan. Ja riskien jakaminen ja vähentäminen ovat asia, joiden täytyy kulkea käsi kädessä tehtävähän on erittäin suuri. Mielipiteetkin ovat erilaiset mm, ja voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan, kun puhutaan säännöistä. Ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olisi hyvä, jos emme tyytyisi ainoastaan taas yhteen hallitusten väliseen sopimukseen. Uskon, että tällainen hallitusten välinen sopimus, joka ei ota mukaan kansallisia parlamentteja eikä Euroopan parlamenttiakaan, niin se on sellainen asia, jota me emme halua. Ja sitä meidän ei pidä peräänkuuluttaa. Ja olen tämän ehdotukseni tehnyt myös, tehnyt myös siinä toivossa, että meidän pitäisi tällaista välttää. Ei ole mikään salaisuus se, että näkemykset tässä asiassa poikkeavat keskenään aika paljon myös tämänkin huoneen sisällä, kun puhutaan ajoituksesta, tämän asiakirjan ajoituksesta ja siihen liittyvistä ehdoista ja sisällöstä. Esimerkiksi sisällön osalta, jos joku sanoo, että nyt haluan välittömästi aloittaa edisin viimeisimmän vaiheen, niin siitä kyllä seurasi aika suuri keskustelu ehdoista. Mitä ehtoja tulisi täyttää, että tämä voitaisiin toteuttaa? Eli aika paljon on näkemyksiä, jotka poikkeavat toisistaan. Minulle oli kaikkein tärkeintä, kun otetaan huomioon se, miten e, neuvostossa ollaan oltu jämähtäneenä paikallaan, niin minusta oli tärkeintä, että päästään käyntiin. Miten se on mahdollista? No siten, että keskitymme e, siihen, että EDIS e, strukturoidaan kahteen osaan. Ensimmäinen oli tämä jälleenvakuutusvaihe, se kestäisi ainakin viisi vuotta. Tämä vaihe, tässä vaiheessa puututtaisiin kaikkein tärkeimpiin ongelmiin, nimittäin likviditeetti ongelmaan. Monet ihmiset haluavat yleensä bailoutin noin viikon sisällä. Mm, kaikki eivät välttämättä tähän pysty. Edis, sin tulee olla siis kunnianhimoinen Ähm, likviditeetin vaatimusten osalta, koska ne, jotka ovat perehtyneet tähän ehdotukseen, niin tietävät, että komissio kaavailee 20 prosentin likviditeetti katetta. Me pyrimme 100 prosenttiin. Mitään ähm, access law-ehdotuksia ei ole vielä esitetty. DGSien tulisi voida raho- maksaa takaisin rahoitus kuuden vuoden sisällä. Kun ajat, katsotaan tätä komission analyysiä tilanteesta, niin noin 90 prosentissa tapauksista näin voisi ollakin. Sitten komissio on tehnyt muitakin analyysejä ja haluan kiittää Euroopan komissiota hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että se on näitä lisäanalyysejä tarjonnut jo lokakuun alussa. Se on mahdollistanut sen, että olemme voineet päästä eteenpäin tässä asiassa. Mehän olimme pitkään jumissa siinä keskustelussa, joka koski vaikutusten arvioinnin puuttumista, mutta tämä komission uusi tar- analyysipaketti antaa kyllä aika paljon meille sellaista tietoa, mitä me olemme halunneetkin saada. Niin sanottu bonus tai etu tässä ensimmäisessä vaiheessa, jossa keskitytään kunnianhimoiseen likviditeetin tukeen, niin hyvä siinä on myös se, että me voimme keskittyä riskien vähentämiseen jo siinä vaiheessa, kun meillä on jonkinlainen järjestelmä olemassa. Eli ei tarvitse käydä riskien vähentämiskeskustelua jo ennen kuin aloitetaan kaikki. Sehän e-, estäisi ylipäänsä mihinkään alkuun pääsemisenkään ja tällä tavalla voidaan keskustella ylimääräisestä riskien vähennystarpeesta siinä vaiheessa, kun meillä on jo järjestelmä, joka nimenomaan liittyy tähän likviditeettihuolen. Järjestelmä toimisi siltä pohjalta, että kansallisiin luottolaitoksiin suhtauduttaisiin yksittäisinä tapauksina ja sekä kansallisesti että Euroopan tasolla kannettaisiin vastuuta. Tähän 0,8 lukuun ei pitäisi puuttua. Se voisi olla Euroopan rahastojen osalta myös 0,4 prosenttia. Mitä sitten tulee tähän moraalikatoon liittyvään ongelmaan, niin toisessa vaiheessa varmaan käytäisiin keskustelua niistä ehdoista, jotka täytyy täyttää ennen kuin päästään tähän varsinaiseen vakuusvaiheeseen. Siinä vaiheessa keskusteltaisiin myös näistä niin kutsutuista access law-laeista. Ja sitten meidän tulisi pohtia, mitä tapahtuisi maksutilanteessa ja mihin rahastoihin käytäisiin käsiksi. Tietysti ensin käytäisiin käsiksi omiin kansallisiin DGS-seihin, se olisi tämä 0,4 prosenttia. Sitten siirryttäisiin eurooppalaiseen rahastoon, tässä eurooppalaisessa rahastossa ensin käytettäisiin yksittäisiä alarahastoja, sen jälkeen riskipohjaisia alarahastoja, subfund, ja sen jälkeen siirryttäisiin muihin olemassa oleviin alarahastoihin. Ja haluan korostaa sitä, että tätä ei välttämättä voida verrata niihin osastoihin, joita näemme SRFssä. Tässä on kyse siitä järjestyksestä, jossa ähm, eri rahastoihin kajotaan. Äh, takaisinmaksu, jos äh, äh, takaisinmaksu tapahtuu siis sitten tietysti eri järjestyksessä, vastakkaisessa järjestyksessä kuin minkä juuri kuvasin. Ja ihan lopuksi, ja tietysti yksityiskohdista voimme keskustella myöhemmin, mm, mutta ihan lopuksi haluaisin ää, vielä puhua tästä komission fakta-analyysipaketista. Jotkut teistähän saatatte ihmetellä tai pohtia, että jos tällainen rakenne valitaan, tällainen rakenne, jossa on tietty järjestys, jota noudatetaan tosipaikan tulle, niin eikö se vähennä tämän järjestelmän voimaa, koska se idea, että on yksi yhteinen eurooppalainen rahasto, niin on juuri siinä, että lisätään tätä, val, lisä, ollaan paremman, paremmin valmiita kuin jos käytettäisiin kansallisia rahastoja. No, meillä on siis kuitenkin nämä kansalliset DGS, jotka tulevat olemaan edelleenkin olemassa. Ja sehän tulee olemaan hyvä niiden jäsenvaltioiden kannalta, joilla on toimivia järjestelmiä IPS. Ja, ja on todennäköistä, että ne haluavat jatkaa olemassaoloaan, koska ne toimivat. Eli kun meillä on tällainen binääri, kahtalainen lähestymistapa, niin me emme vähennä järjestelmän toimintakykyisyyttä, koska nämä alarahastot eivät ole mitään tällaisia tiukkoja osastoja, vaan tältä Euroopan eurooppalaisesta rahastosta, rahastoa, rahastoon voidaan kajota – täysimittaisesti, mutta tietyssä järjestössä, ja järjestyksessä. Ja on tietty järjestys, jossa myös takaisinmaksuja toteutetaan. Ne, jotka olette kiinnostuneita asiasta, niin 77, sivulla 77 komission fakta-analyysistä näette kuva, kuvan, joka kuvaa juuri tätä eurooppalaisen järjestelmän vertailukelpoisuutta – vertailukelpoinen kaikkien muiden tapausten kanssa ihan pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Ja yhteenveto. Tämä on ehdotus, jossa on yritetty ottaa teidän huolenne huomioon. Meillä on tietysti eriäviä mielipiteitä ryhmien välillä ja ryhmien sisälläkin. Me aloitimme keskustelun, joka joka ähm, oli ehkä tämän ehdollisuuskeskustelun myrkyttämä. Toivottavasti äh, se, että me nyt lähestymme tätä kokonaisuutta kahdessa vaiheessa, antaa teille jonkin verran mielen rauhaa ja meillä on aikaa sitten keskustella näistä ehdoista ähm, kunnolla myöhemmin. Me otamme huomioon niiden maiden huolenaiheet, joilla on jo olemassa olevat hyvin toimivat DGS ja me otamme huomioon myös niiden kansalaisten ja jäsenvaltioiden perustellut huolet, mm, joiden mukaan kansalaiset eivät luota välttämättä siihen, että takaisinmaksu tapahtuisi seitsemässä päivässä. Ja tämä ei ole mikään helppo asia ja kuulen mielelläni kollegoiden mielipiteitä. Uskon, että meillä tulee olemaan vielä runsaasti mahdollisuuksia keskustella näistä asioista keskenämme. Ja nyt kuuntelen kiinnostuneena, mitä teillä on sanottavana. Uh, Kiitokset, Ester. Nyt voimme käydä keskustelua varjostelijoiden kanssa ensimmäisenä edustaja Jonas Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Olemme viime päivinä sitä käsitelleet ja mm, tavallaan nyt ö, tässä tulemme tätä keskustelua tulevina kuukausina sitten edistämään ja niin kuin Esther de Lange sanoi, me pyrimme nyt pitämään tämän ehdotuksen hengissä ja varmaan paras tapa pitää se hengissä on edistää näitä, näitä keskusteluja, neuvotteluja ja saada aikaan sopimus. Haluaisin nyt muistuttaa, miksi keskustelemme edisistä ylipäätään, kun eurokriisi 2010-2012 oli äh, todella viemässä koko rahaliiton liitoksistaan, niin eh, pankkiunionin perustamisesta tehtiin päätös. Pankkiunionilla oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen oli minimoida rahoitusriskit euroalueella ja toinen tavoite oli rikkoa suhde pankkien sekä kansallisten ää, eh, ää, eh, valtion varojen välillä tämä yhteys haluttiin rikkoa. Halu- Sitten luotiin valvontajärjestelmä, kriisinratkaisujärjestelmä ja rahasto. Ja sitten käynnistettiin keskustelu edisistä. Nyt pyrimme siis vähentämään riskejä, lieventämään pankkijärjestelmän riskejä. Ja yksi tapa vähentää riskejä on rikkoa tämä suhde pankkien ja valtioiden välillä. Ja ehdotus Edisistä, Edisin tulevaisuus perustuu näihin kahteen kriteeriin. Täytyy muistaa, että euroalueen ongelmia ei luotu julkisen velan kautta, joka olisi synnyttänyt pankkikriisin. Ei vaan ensin tuli pankkikriisi, joka sitten aiheutti finanssipoliittisen kriisin. Joka tapauksessa ehdotus, esittelijän ehdotus, minun mielestäni on hyvinkin ongelmallinen, erittäin ongelmallinen, koska se ei vastaa tähän äh, vaatimukseen riskien vähentämisestä, mikä tässä on perusperiaate, eikä se myöskään onnistu erottamaan äh, valtioita pankkikriisistä. Äh, Esther D. Lange nyt on jo seitsemän vuotta mennyt ja mm, menetykset ovat olleet hyvinkin suuria ja ehdot ovat olleet hyvin rajoittavia. Ja kun ajatellaan, jos nämä olosuhteet säilyvät tällaisina, niin eihän ää, toiseen vaiheeseen tulla pääsemään missään vaiheessa. Joka tapauksessa nyt halutaan järjestelmä, jossa kansallinen järjestelmä kattaisi 50 prosenttia tappioista ja loput katettaisiin myös ainakin osittain kansallisen järjestelmän kautta, kun olisi tämä eurooppalainen rahasto sitten lisänä. Nyt, jos haluamme minimoida riskit, voimme puhua ehdoista, ehdoista, jotta toinen vaihe saadaan käyntiin. Mutta täytyy muistaa, että toisessa vaiheessa riskit olisivat suurempia kuin siinä tapauksessa, että että yhteisvastuuta kasvatettaisiin. Eli jos me haluamme vähentää riskejä, minimoida riskejä, meidän täytyy ymmärtää, että kaiken näköiset vakuusjärjestelmät ovat, perustuvat siihen, että mitä suurempi yhteisvastuu on, sitä pienempi on riski. Eli kun puhutaan ex ante ehdoista ja koko pankkijärjestelmän riskien minimoimisesta, niin tämän lisäksi meidän tulisi ehdottomasti erottaa valtiot pankkikriisistä, pankkijärjestelmästä. Ne eivät saa olla tällä tavalla yhteydessä. Vuosien 2010-2012 kriisi oli pankkiunionin perustamisen syy ja sen taustalla, ja, mutta edelleen kansalliset budjetit kantavat vastuun riskeistä mitä pankkeihin tulee. Ja tämä tuki, jota pankeille tätä kautta annetaan, on täysin suoraa tukea. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Jos haluamme toisenlaisen järjestelmän ja olen hyvin huolissani juuri tästä riskien minimoimisesta, kyllä, mutta jos haluamme sellaisen järjestelmän, komissio on ehdottanut järjestelmä, joka aidosti minimoi riskejä. Mutta jos me haluamme järjestelmän, joka minimoi riskejä itse asiassa vähemmän, niin emme ratkaise ongelmia, joita minun käsittääkseni meidän tulee pankkiunionin pohjalta juuri ratkaista. No tämä nyt on ensimmäinen keskustelu vasta ja meillä on tietenkin tilaisuus jatkossa nyt jatkaa tätä keskustelua ja luonnollisesti minun ryhmäni on, on hyvin innostunut tästä asiasta mutta kun nyt meidän mielestämme meidän tulee minimoida riskit paitsi ex ante, myös koko pankkijärjestelmässä ja miten saamme tosiaan kansalliset äh, valtiot suojeltua äh, tältä yhteydeltä pankkeihin, niin se on meidän mielestämme ydinkysymys. Kiitos. Kiitoksia. Nyt ECRstä edustaja Luke. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Korvan jälleen kerran Kerran herra Luuninsia, esiherran varjoesittelijä. Hän pahoitteli, ettei päässyt paikalle ja lähetti tekstinsä minulle. Minä luen nyt hänen lausumansa hänen puolestaan. Edustaja Luunins haluaisi kiittää esittelijä hänen mietinnöstään. On päivän selvää, että esittely hienolla tavalla käyttänyt hyväkseen viimeiset pari kuukautta. Ehdotus, jonka hän tekee, on erittäin sovelias lähtökohta – varjoesittämme uskoo, että miltei kaikki poliittiset ryhmät ovat täällä edustettuna, voivat tai ne pitäisi voida ainakin osittain hyväksyä mietintö. Varjoesittämme kuitenkin määrittelee joitakin periaatteita tai ajatuksia, jotka hänen mielestään kannattaa poimia esiin ja joita kannattaa tukea, mutta muita ei. Tärkeimmät seikat, hän olisi mainita hankaluudet ja sitten vielä jotain myönteisiä seikkoja. Luunes ei ole samaa mieltä aikataulusta, kun on kyse ehdollisuudesta. Pitäisi olla selvää, niin kuin mietinnössäkin tällä hetkellä lukee, että mitään ehtoja ei määritellä ennen kuin koko järjestelmä otetaan käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkoitussuojajärjestelmä voi kattaa 100 prosenttia jo ennen kuin riskejä on pyritty vähentämään. Tämä täytyy muuttua, koska Euroopan pankkien pitäisi voida, ei, eurooppalaisia, italaisia, eurooppalaisia pankkien pitäisi vaatia esimerkiksi italialaisten tallettajien suojelemiseksi, ellei muuten on pyritty vähentämään ei kohdistuvia riskejä. Kyse ei niinkään riskin jaosta, vaan pikemminkin velvoitteiden, vanhojen vastuiden jakamisesta. Nyt pitäisi tehdä hyvin paljon työtä vielä näiden eh- ehtojen suhteen, erityisestikin kun tarkastellaan valtion vastuuta. Herra Lunes mainitsee, että tämä kyllä mainitaan tekstissä, mutta aivan, aivan liian heikolla tavalla tallettajien suojelun keskinäistäminen on järkevää vain ja ainoastaan, mikäli valtion verkariski on riittävästi katettu. Toinen seikka, jota luonnon pitää tärkeänä, on se, miten päätös tehdään virpäisestä toimitusjärjestelmästä niin, että otet, ei oteta liian poliittista lähestymistapaa ja annetaanko komissiolle delegoituja säädöksiä, mahdollisuus antaa delegoituja säädöksiä, koska parlamenttia täytyy olla yhtäläinen sanansa sanottavana kuin komissiollakin. Ei siellä väärässä myöskin sanoa, että järjestelmän pitäisi voida valmistaa, että vararikotapauksissa kansallinen lainsäädäntö täytyy ottaa huomioon ja myöskin kansalliset perinteiset järjestelmät täytyy ottaa huomioon kun tarkastetaan talletusten suojaa koska ei pitäisi olla tässä tämän järjestelmän yhteydessä tappuussa vastuussa tappioiden syntymisestä. Lopuksi, kun riskiä on voitu riittävästi vähentää, jos ja kun näin on, ja sitten kun kansalliset pankit ovat täysin itse siivoneet jälkensä, luulisi pitää hyvänä sitä, että Euroopan rahasto jaetaan kahteen osaan. Tämä on erittäin elegantti ratkaisu, jota esittelijä ehdottaa. Ensinnäkin otetaan vastuu ja sitten vasta saa solidaarisuutta elegantti ratkaisu. Täällä on mukana myöskin, kun on kyse kansallisen tason toimista ja yhteisestä eurooppalaisesta riskinjakorahastosta. Mitä tulee aikatauluun ja ehdollisuuteen? Vasta sitten, kun nämä kysymykset on ratkaistu ja tekstejä vahvistettu, silloin voidaan itse rahasto perustaa, niin kuin esittelijä sanoo. Vasta sitten rahasto voi toimia pohjana, tai ehdotus voi toimia pohjana tuleville keskusteluille. Thank you very much. Uh, Sylvie Goulard. Merci. Sylvie Goulard. Esther, pour ce, pour... Kiitoksia Ester tästä hyvästä <clears throat> työstä. Tämä on aika arkoluontoistakin työtä, ottaen huomioon konteksti. Komission ehdotuksestahan on jo yli vuosi. Me olemme tehneet kovasti töitä. Me olemme odotelleet vaikutusten arviota. Pari huomiota mielestäni on erittäin tärkeää saada päätökseen tämä pankkiunioni ja ähm, mietinnössä pyritään löytämään teitä eteenpäin. Toinen asia. Äh, meillä on yhteinen etu, nimittäin finanssivakaus. Ja kun ajatellaan hetkistä tilannetta, niin nyt ollaan äh, tilanteessa, jossa Euroopan ulkopuolinen epävapaus, epävakaus äh, on meille todellinen uhka. Me tarvitsemme yhteisen horisontin. Kuitenkin Kuitenkin keskustelu on mielestäni kääntynyt ehkä liian kansallismieliseksi. Ja mielestäni, kun ajatellaan vaikkapa säästäjien suojelusta, niin en ymmärrä minkä vuoksi tietyt maat haluavat ähm, omanlaisensa järjestelmän. Me tarvitsemme sellaisen yhteisjärjestelmän, johon kaikki säästäjät voivat ja talletajat voivat luottaa. Kaikki se, minkä tänään sanon, niin <clears throat> en puhu ainoastaan omissa nimissäni, vaan ryhmänikin nimissä. Esittelijä sanoi, että täällä on paljon erimielisyyksiä ryhmien välillä ja ryhmien sisälläkin. No, minulla on muutama omakin kommentti. Ensinnäkin, kun ajatellaan ei ole ihan varma, mitä komissio ajattelee, kun se kaavailee järjestelmää, joka lepäisi SGSien varassa, joka lepää kansallisten talletussuojien varassa. Ja sitten kun puhutaan tal- tämän rahaston laadusta, niin onko siinä tarkoitus mutualisoida riskit, onko vai mikä on tämä järjestö? Ymmärrän sen, että kun puhutaan likviditeetistä, niin se perustuu siihen ajatukseen, että halutaan reagoida nopeasti, koska tämä lainsäädännön tarkoitushan on se, että halutaan e, välttää pankki, paniikki ja kriisi ja halutaan suojella tallettajia – Toivon, että samanlaista lokeroimista ei toteuteta kuin tässä kriisin ratkaisujärjestelmässä. Siinä ei olisi kauheasti järkeä. Ja kaikki tämä saa minut pohtimaan eroavaisuuksia tämän mutualisoinnin ja toisaalta jälleen vakuuttamis ajatuksen välillä. No, tätä täytyy pohtia tietysti niin teknisesti kuin poliittisestikin. Ja tästä mä pääsenkin kolmanteen seikkaan, nimittäin ehdollisuuteen. Henkilökohtaisesti voin todeta, että ALDE ei välttämättä ö, suhtaudu myötämielisesti tällaisen ehdollisuuden. Totta kai meidän täytyy ö, palauttaa ö, tallettajien luottamus ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällaiset ennalta asetetut ehdot eivät sitä paranna. Myös valvontajärjestelmää on tietenkin muutettava niin, että siitä tulee tehokkaampi. Mm. Ei, mutta kysyn vain, että miksi näitä, eh, tätä ehdollisuutta tarvitaan ja minkä asteen ehdollisuutta? Mm. Tarkoittaa, onko tämä todellakin jonkinlainen... Mm, siis en, en ymmärrä tätä ollenkaan suoraan sanottuna on tehtävä ehkä ero niiden ehtojen välillä, jotka astuvat voimaan heti ja niiden, jotka myöhemmin. Ja minua hiukan huolettaa se, mitä tapahtuu yritysten vararikkotapauksissa. Dombrovski on puhunut tästä asiasta silloin, kun hän puhui pääomamarkkinaunionista. Ja kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi järjestämättömiin lainoihin, astuvat tässä kohtaa kuvaan. Monissa jäsenvaltioissa nimenomaan oikeusministerit ovat tässä etulinjassa, kun puhutaan pankkiunionissa. Ja pelkäänpä, että tässä keskitytään kuitenkin enemmän kansallisiin asioihin kuin todelliseen pankkiunioniin. Sitten riskien vähentämisestä, sehän on poliittisesti erittäin arkaluontoinen kysymys. No henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään ongelmia sen ajatuksen kanssa, että ryhdyttäisiin tässä vähentämään velkaa ja riskejä eurovyöhykkeellä. Mutta onko niin, että tämän avulla tai tämän vuoksi palataan taas sixpack-kysymykseen? Joissain maissa mm, tällainenkin ajatus on tullut ilmi. Onko niin, että ehdolli, Suuskysymyksellä on jonkinlainen linkki valtion velkaan ja pankkien vakauteen, mutta en ole ihan varma tästä. Minä en oikein ymmärrä tätä asiaa. Ja sitten ihan lopuksi menen vielä viimeiseen kohtaan. Niin se liittyy siihen, mihin Bernd Lukkekin jo viittasi. Eli mikä, mitä tehdään näiden vanhojen huonojen lainojen suhteen? mitä niille tehdään. Valitettavasti minulla ei ole tähän kysymykseen ratkaisuja. Sitten vielä ihan lopuksi sanon, että minusta on hyvä, että tällainen val, valtion ö, takuukysymys on nyt, sitä on nyt luovuttu. Tässä on kyse myös sisämarkkinoiden toimivuudesta ja tällainen keskustelu ei olisi eh, kansalaistenkaan mielestä kauhean ähm, äh, avointa. Eli äh, hallitusten välisyydestä on syytä luopua ja äh, suosia yhteispäätös tätä yhteislainsäädäntömenetelmää. Ja tärkeintä on se, että mitään veruketta ei käytetä si- sitä varten, että jätettäisiin toimimatta ollenkaan. Dimulis. Kiitoksia, edustaja Papadimulis. Το πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί... Kiitoksia. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä muodostaa kolmannen pilarin suunnitelmasta, jonka tarkoituksena on saattaa päätöksen Euroopan tasoinen pankkiunioni. Kyse on prosessista, jossa Euroopan parlamentti on ollut mukana ja, jonka osalta maaliskuussa 2016 parlamentti antoi päätösausemaa, mutta nyt jo ollaan hieman myöhässä aikataulusta. Nyt pitäisi varmistaa, että lisäviiveitä ei tule, koska lisäviiveitä ovat vaaraksi ne heikentävät tätä prosessia. Tämä olisi haitallista sekä Euroopan kansalaisille että tallettajille ja yhtä lailla koko EUn taloudelle. Haluaisin sanoa vielä selkeämmin sen, mitä jotkut muut ovat jo ilmaiset puheenvuoroissaan. Uskon, että Trumpin valinta presidentiksi on jälleen kerran yksi tosiasia, joka aiheuttaa huolia ja epävakautta maailmantaloudessa. Pahinta, mitä tällä hetkellä voisimme tehdä, olisi lykätä jatkuvasti ja viivästyttää tätä prosessia. Meidän täytyy nähdä koko tämä prosessi. Meidän ei pidä nähdä koko tätä prosessia puolepoliittisen tai egoistisen kansallisen egoismin valossa. Haluaisin kiittää Esteri Langea mietinnöstä, joka hän meille toimitti. Hän toimi tämän meille 3. marraskuuta tämän tekstin. Melkoisen myöhässä, myöhäisessä vaiheessa, 20 päivää myöhässä. Alkuperäisestä aikataulusta me tarkoittaisi, että meillä on nyt vähemmän aikaa tarkastella tekstiä, eikä syvästä keskustelua voida käydä niin pitkään. Uskon, että meidän täytyy nyt mukauttaa kaikkien aikatauluamme tämän vuoksi, tämän viivästyksen vuoksi jonka esittelijä aiheutti. Uskon, että meidän täytyy käydä vuoropuhelua vielä asiasta. Meidän täytyy luoda sellaiset puitteet, että pystymme saamaan aikaan eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän, joka on tehokas ja toimiva ja voidaan toteuttaa siinä aikataulussa, jota komissio ehdottaa. Uskon, että Kahdeksan vuotta on enemmän kuin tarpeeksi pitkä aika, jotta kaikki tarvittavat toimet saadaan toteutettua. Meidän täytyy luoda tämä järjestelmä, eikä millään tavalla vesittää kolmannen pilarin loppuun saattamista. Kysymys ei ole siitä, kyse ei ole siitä, luodaanko edessä. komission ehdotuksen pohjalta, vaan pikemminkin meidän pitäisi saada laaja konsensus asian taakse, jotta sitä voidaan viedä eteenpäin. Niitä todellakin tehokas toimiva edis laitosuojajärjestelmä saadaan aikaan seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Niin, että kaikkien jäsenvaltioiden tallettajien talletukset on keskinäistetty ja keskinäisesti turvattu. Meidän täytyy lähettää sellainen viesti, että Euroopan parlamentti Nyt ei pidä antaa sellaista mielikuvaa, Euroopan parlamentin sanoa. kyllä ensimmäisen ja toisen pilarin kohdalla, mutta kolmannen pilarin kohdalla sanotaankin, että juu, ei, ei nyt ole varmaa vielä, odotellaan pari vuotta. Kolmannen pilarin kohdalla ei pidä epäröidä, koska kolmas pilari on kaikkein tärkein Euroopan kansalaisen kannalta ja talletajan kannalta varsinkin. Tämä on se viesti, joka pitää lähettää, eikä mitään vääriä viestejä. edustaja Delangen mietintö pyrkii korjaamaan epätasapainoa, joka EU-tasolla vallitsee. Eri puolilla Eurooppaa tallettilla on erilainen turva. Nyt ei ole riittävästi edellytyksiä vielä sille, että eurooppalainen talletussuojärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön, mutta ajoitus ja ehdoto, ehdollisuus ovat erittäin tärkeitä seikkoja, jotka kuuluvat käsi kädessä. Kysymys kuuluu, kuinka suhtautua tähän kaikkeen. En ole ollenkaan samaa mieltä erästä seikasta, nimittäin siitä, että komission ehdotus olisi jokin tavalla liian kunnianhimoinen tai menisi liian pitkälle. Tästä en ole ollenkaan samaa mieltä. Meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka vuoteen 2024 mennessä tätä voidaan soveltaa käytännössä. Se nyt on tärkeää. Mietintö on epäjohdonmukainen myöskin muiden pilareiden kohdalla, kun puhutaan pankkiunionista, koska tässä ei oteta huomioon tärkeimpiä seikkoja, jotka aiheuttavat riskejä ja vaaroja tallettajille. Tässä halutaan olla harmonisoimatta pankkialan varautumisjärjestelyitä, backstoppeja. Eikä tässä pyritä niinkään vähentämään moraalikattoa ja kansaista syrjintää. Mitä sumiin tulee 0,4, tässä pyritään 0,8 sijaan ediksen kohdalla komissio ehdotti 0,8, joten vain 50 prosenttisesti tämä toteutuisi suhteessa komission ehdotukseen riski ei silloin jakaudu riittävän laajalti, eikä se ole niin hyvin valvonnassa. Silloin ei voida toimia teho, niin tehokkaasti kuin mitä edes voisi toimia, mikä se olisi tehokkaampi, eikä tällä pystytä puuttumaan myöskään kansainvälisiin pankkikriiseihin. Täällä on mekanismeja, joita ei korvata pelkästään kansallisten talletussuojajärjestelmien kautta. Joten kustannusneutraaliuden ja tehokkuuden ja toimivuuden periaate eivät tässä toteudu, koska tässä edelleenkin pidetään yllä pankkien ja jäsenvaltioiden välistä yhteyttä. Derlangen edus luo vain lisää byrokratiaa ja lisää uusia menettelyitä, kun luodaan tällaisia alarahastoja – jotka ovat riippuvaisia siitä, minkä tason riskeistä puhutaan. Tähän liittyy myöskin jotakin juridisia seikkoja vielä. Täällä puhutaan muistakin tärkeistä seikoista, mutta viiveitä on syntynyt. En, en minä tiedä, että minun puheenjohtajana minä tavalla rajoitettu puheenjohtaja. Meillä on myöskin jotakin juridisia kysymyksiä, jotka tavoina esimerkiksi se, että kansalliset taitosuojajärjestelmät ovat velvollisia noudattamaan kolmansien osapuolen asettamia ehtoja. Täällä on joitakin näiltä ehtoja, jotka tarkoittavat sitä, että esitetyt kysymykset, jotka liittyvät täysvakuutukseen, jotkut näistä ovat vielä ratkaisematta. Euroopan parlamentti pitää sinänsä hyvänä komission ehdotusta ja kolmivaiheista lähestymistapaa siitä, että pikkuhiljaa jälleenvakuutuksesta siirrytään kohti täysvakuutusta ja pyritään vähentämään riskejä. Täällä perustelussa ei tätä kaikkea mainita. Olen pahoillani, mutta minun mielestäni rova Tilangen mietintö menee aivan hakoteille. Se menee väärään suuntaan. Tässä on otettu joitakin myönteisiä seikkoja mukaan komission ehdotuksesta – mutta niin ikään tänne on laitettu jotakin erittäin problemaattisia seikkoja sekaan, jotka aion mainita tulevaisuudessa vielä uudestaan. Niin ikään haluaisin ehdottaa vielä ennen kuin päätän puheenvuoroni, että kutsuttaisiin paikalle Euroopan komissio valiokunnan kokoukseen, niin että komissio voisi esitellä analyysinsä, jonka se sai valmiiksi lokakuussa – voisimme tuossa yhteydessä keskustella komission kanssa merkittävistä eroista esittelijä De Langen ja komission ehdotuksen välillä. Lopuksi vielä sanoisin, että Rova Langen ehdotus on vaaraksi. Se haittaa terveen toimivan pankkiunionin perustamista. Se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin tuomukana ratkaisuja. Uskon, että rahamarkkinat tulevat sirpaloitumaan pidemmällä aikavälillä tämän myötä. Mikäli todenteella halutaan pankkiunioni luoda ja halutaan vain poimia rusinat pullasta, niin silloin kun pyritään syventämään pankkiunionia ja saamaan sille tukea, niin vaikuttaa nyt siltä, että tässä mennään juuri päinvastaiseen, erittäin egoistiseen suuntaan, ja tämä vain lisää ongelmia eikä ratkaise niitä. Kiitoksia. Aikataulusta te mainitsitte. Minä keskustelin tästä esittelijän kanssa ja sovimme, että on mahdollista, että voidaan lyhentää sitä määräaikaa, johon mennessä tämän pitäisi olla valmiina 16. joulukuuta. Taikka pidennetään tarkasteluaika niin, että varjoesittelijät voivat paneutua tähän asiaan. Seuraavaksi Philip Lambert, olkaa hyvä. Good morning Europe. Uh, sorry, uh, this is not... Uh... Hyvää Huomenta. Eurooppa normaalisti en aloita puheenvuoroni tällä tavalla, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää Esteriä hyvin tehdystä työstä, koska hyvä Ester, minä ymmärrän, että sinä et halua vain viedä asioita hätäisesti eteenpäin, vaan haluat todella saada aikaan asioita. Ja kun ajatellaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat puhuneet ennen minua, niin kyllä tässä on selvää, että täällä, tässä selvästi halutaan saada aikaan jotain, millä on merkitystä. Ja Luka puhui Loonesin puolesta. Hän teki selväksi sen, että he eivät halua edistystä. Joten Ester, ensimmäinen asia, jonka pyytäisit sinua tekemään, on se, että valitset sen enemmistön, jonka haluat puolellesi. Minä en kauhean kauaa ole ollut tässä parlamentissa, mutta olen ollut täällä riittävän pitkään voidakseni ymmärtää, että ei olisi hyvä ajatus käyttää poliittista pääomaa ja tehdä myönnytyksiä sellaisten ihmisten puolesta, jotka lopulta eivät kuitenkaan ole meidän puolellamme, joten valitse enemmistösi. Ja sitten tehdään työtä saavuttaaksemme todellisia, todellisia tuloksia. Ei tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka haluavat vain, että tämä projekti epäonnistuu. Olemme yhtä mieltä sinun kanssasi siitä, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino sisällön, ajoituksen ja ehdollisuuden suhteen, mutta aivan kuten Joonas ja muutkin ovat sanoneet, niin selväksi täytyy tehdä myös se, että tämä ei ole mikään valinnanvarainen asia. Emmekä me tietenkään tässä pääse pelastamaan yhtenäisvaluuttaa vain täysimittaisen pankkiunionin keinoin, mutta kyllä se on oleellinen osaehto. Ja äh, Tässähän saattaa olla aika tyytyväinen itsensä, kun voidaan ajatella, että eurovyöhyke on nyt pelastettu ja me voimme nyt tässä jatkossakin teeskennellä, että kaikki on hyvin. Ei. Jos me emme saada päätökseen pankkiunionia ja monia muitakin asioita, nythän keskustellaan myös eurovyöhykkeen budjettikapasiteetista, no nyt me puhumme pankkiunionista, niin jos me emme sitä saa päätökseen, niin euro itse eurokin tulee olemaan vaakalaudalla. Voin nähdä siitä, mitä olet kirjoittanut, että sinun täytyy ottaa huomioon erilaiset mielipiteet, mutta tärkeää on se ymmärtää se, että pankkiunionin toteuttaminen on ihan must pakko. En välttämättä ole sinun kanssasi samaa mieltä komission vaikutusten arvioinnista, koska me tulkitsemme sen sillä tavalla, että mitä enemmän mutualisointia ja yhdistämistä saadaan aikaan, sen paremmat ovat taloudelliset hyödyt ja edut. Eli kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole yhtä vakauttavia tai hyödyllisiä. Ja tästä syystä ja vastaan, vastasin eilen sähköpostiisikin. Tästä syystä olen sitä mieltä, että olisi hyvä ehkä istua vielä yhteisen pöydän ääreen varjoesittelijöinä niiden kanssa, jotka kirjoittivat vaikutusten arvioinnin niin, että voimme varmistaa sen, että olemme yhtä mieltä heidän kanssaan tästä vaikutusten arvioinnista ylipäänsä. Sitten tämä vaihe yksi. Me uskomme, että että sen lisäksi, että täytyy kattaa tämä likviditeettivaje, niin olemme yhtä mieltä komission kanssa myös siitä, että meidän tulisi ennakoida jo tappioiden kattamista, keskustella tästä tappioiden kattamisesta nopeasti. Täytyy pohtia, mihin me asetamme katon ehkä 40 prosenttiin, prosenttiin mutta Tämä on sellainen asia, joka tulisi ottaa käsittelyyn jo vaiheessa yksi. Vaiheessa kaksi. No, olisimme yhtä mieltä kanssasi siitä, että ää, täytyy ottaa huomioon kaikki ne pankit, jotka ovat SFM-kynnyksen alapuolella. Kyse ei ole ei-systeemisistä pankeista. Jos me puhumme näistä SSM-kriteereistä, vakautusmekanismi kriteereistä, niin, siis valvontamekanismi kriteereistä, niin meidän täytyy puhua myös tappioiden kattamisesta. Jos täytyy sammuttaa paikallinen tuli, palo, niin paikallinen palokunta kelpaa, mutta jos on suuri kaupunkipalo tai metsäpalo, no, niin täytyy käyttää myös naapurikaupunkien palokuntia apuna palon nutistamiseksi. Ja siksi olemme sitä mieltä, että kun kyse on suurista instituutioista, niin tarvitaan tällainen laajempi järjestelmä. Olemme myös yhtä mieltä riskien vähentämisestä. Tehän tiedätte, että me olemme olleet tiukkoina tästä asiasta, mutta oikeastaan kuulen tässä ka- kahta säveltä kuule niiden henkilöiden laulua, jotka ovat huolissaan niistä siitä hauraudesta, johon ei ole puututtu, hauraudesta järjestelmässä. Ja saksalaisille kollegoille niin sanoisin, että eihän ole niin tietenkään, että meillä on heikko eteläinen pankkijärjestelmä tai järjestelmät monikossa ja toisaalta vahva saksalainen järjestelmä. Kaikkein vaarallisen rahoituslaitos, joka meillä tällä hetkellä on Euroopassa, on nimeltään Deutsche Bank. Ja jos osaan yhtään Saksaa, niin käsittääkseni Deutsche tarkoittaa saksalaista. Ja tämä on aika vakava aikapommi, ei ainoa, mutta vakava. Ja ne, jotka vähättelevät tätä, tai siis väheksyvät tiettyjen Euroopan osien pankkia, pankkijärjestelmiä, niin heidän kannattaisi lakaista oma porstuansa ennen kuin alkavat muita syytellä. Joten niiden ihmisten sävel, jotka sanovat, että meidän täytyy oikaista ongelmat, koska on myös tämä toinen sävel, jonka mukaan tätä riskien vähentämismottoa voitaisiin ehkä käyttää lääkkeenä olla tekemättä mitään, koska ei oikeastaan haluta edes vähentää riskejäkään. Minä olen niiden kuorossa, jotka sanovat, että jos me mutualisoimme riskit, ja näin täytyy tehdä, niin ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö meidän tulisi myös vähentää riskejä. Ja CRD, BRD ja kaikki, mitä me olemme tehneet, ei ole, eivät ole onnistuneet täysimittaisesti. Tiedämme, että muitakin tekstejä on tulossa, mutta rehellisesti sanottuna en voi suhtautua kauhean tyytyväisesti tähän tilanteeseen, jossa kuuden, ähm, näinkin monen kriisi vuoden jälkeen meillä on vielä Deutsche Bankin ja erä, eräiden italialaisten pankkien kaltaisia pankkeja, jotka ovat todella huolestuttavia. Me voitte luottaa siihen, että me tulemme vielä määrittelemään uudestaan tätä ehtolistaa, mutta selvää on myös se, että me emme halua politisointia äh, sen ympärille, onko ehdot täytetty vaikka ei. Ehkäpä täytäntöönpanoasetus olisi parempi kuin delegoitu asetus, jossa yleensä tällainen poliitis, politikointi on mahdollista. Me tuemme esittelijää, kun hän toivoo, että lainsäädäntötekstissä tulisi puuttua näihin delegoituihin säädöksiin, joka liittyy muun muassa riskiperusteisiin <clears throat> menettelyihin ja valtion velkaan. Kun ajatellaan näitä niin kutsuttuja altistuneita kontribuutioita ja suhdannevaihteluita, niin niihin täytyy vielä perehtyä. Ja yleislähestymistapaa tulisi vahvistaa. On pohdittava tämän, näitä prosenttilukuja säännöllisesti. Niitä olisi arvioitava siis säännöllisesti ja tarkistettava. Meidän on otettava yhteinen valmiusjärjestelmä, jotta voidaan varmistaa se, että, jotta voimme varmistaa sen, että talletussuojaan suhtaudutaan luottavaisesti niin, että sekä maassa A että maassa B euro tarkoittaa samaa asiaa. Ja tämä yhteinen varautumisjärjestelmä voitaisiin ottaa pikkuhiljaa käyttöön siinä vaiheessa, kun talletusjärjestelmää pikkuhiljaa mutualisoidaan. Ja sitten meillä tulisi olla järjestelmä, jonka avulla voimme arvioida riskejä, jotta voimme varmistaa sen, että tämä too big to fail ongelma otetaan käsittelyyn. Ajattelen Deutsche Bankia, mutta vähän muitakin. Ja täytyy myös pohtia, että sitä, miten johdonmukainen järjestelmä on. Eli jonkin verran lisäaikaa tosiaan tarvitaan tarkistusten esittämiseen, se on mitä tervetulleinta, mutta ennen kuin tarkistusten takarajaa tulee eteen, niin meidän tulisi varjoesittelijöiden ja esittelijän myös keskustella vaikutusten arvion tekijöiden kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että me olemme ymmärtäneet vaikutusten arvioinnin tuloksen samalla tavalla. Me kuitenkin kuulumme tässä tällaiseen halukkaiden koalitioon. Öö, me, meillä on selkeä tahto saada asiat toimimaan ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä samanhenkisten kanssa. Älkääkäämme antako muiden panna rattaaseen. Marco Zanni. Kiitoksia sitten Marco Zanni. you. Kiitoksia kovasti. Minä haluan jälleen kerran kiittää esittelijää hyvästä työstä. Tämä on edellyttänyt viikkojen, kuukausienkin työtä ja me olemme tavanneet useaan otteeseen, keskustelleet eri mahdollisuuksista, olemme keskustelleet komission ehdotuksesta ja teemme niin vieläkin, koska tämän säädö, säädöstekstin ö, tarkoitus on saada aikaan Ähm, eurovyöhyke e, vakaantumaan ja tarkoitus on myös hankkiutua eroon erilaisista malleista, äh, erilaisten poliittisten voimienkin välisistä äh, erimielisyyksistä. Ja kun e, katselen tätä äh, esitelmää, ää, tätä, tätä mietintöä, niin on selvää, että Tarkoitus on saattaa päätökseen pankkiunioni, johon on jo paljon investoitu. Tarkoitus on myös tietenkin vakauttaa pankkijärjestelmää, tehdä siitä varmempi. Se on yhteinen tavoitteemme, kun teemme työtä tämän tekstin parissa. Henkilökohtaisesti, noin yleisesti ottaen, Öö, näen kyllä paljon paljon mutkia vielä tällä matkalla. On tär- erittäin tärkeää, että varjoesittelijät öö, esittävät myös rakentavaa ja konkreettista kritiikkiä. En kuitenkaan näe parlamentin sisällä sen enempää kuin neuvostossakaan öö, poliittista kompromissin mahdollisuutta. Mm, vielä vähän aikaan. Emme, emme halua tänne sellaista elementtiä, joka saattaisi ää, aiheuttaa ää, epävakautta. Mitä teidän varsinaisen ehdotukseenne tulee, ja mehän tulemme tekemään siihen omat vastaehdotukset, ehdotuksenne tarkistuksen muodossa, niin se on hyvä pohja jatkotyölle, mutta täällä on monia ähm, asioita, jotka entisestään mielestäni saattavat heikentää komission tämänhetkistä ehdotusta. Äh, hyvä asia on se, että halutaan siirtyä kolmivaiheisesta menettelystä kaksivaiheiseen menettelyyn. on tärkeää saada aikajärjestelmä, joka pystyy, on kykenevä toimimaan täysimittaisesti. Mutta tulemme tekemään muutamia ihan sanatasonkin tarkistuksia sellaisten termien osalta, jotka ovat omiaan heikentämään tekstiä. Esimerkiksi liquidity support on meidän mielestäni termi, joka täytyy korvata excess loss coverage – on yksi termi fully mutualized approach on myöskin sanamuoto, joka ei välttämättä meitä miellytä. Tämän rakente- struktuurin lisäksi, jos tätä rakennettahan pidän ehkä hiukan liian mutkikkaana, kun täällä on näitä rahastoja ja subfund-rahastoja ja muuta, ja erilaisia kansallisia rahastoja, niin tämä koko rakenne on mielestäni liian mutkikas voidakseen olla uskottava. Mutta kun luen tätä ehdotusta, niin tämä niin kutsuttu joint capacity, yhteinen kapasiteetti, joka olisi 0,2 prosenttia koko talletuksista, jotka tulisi taata järjestelmän sisällä, niin se näyttää vähän vähäiseltä, kun kuitenkin puhutaan välineestä, jonka pitäisi olla hyödyllinen systeemisen kriisin uhatessa tai toteutuessa. Eli tätä prosenttiosuutta ehkä voitaisiin vähän nostaa. Ehkä 0,8 prosenttia talletuksista voisi olla parempi. Miksikö? No siksi, että se tekisi tästä ehdotuksesta uskottavamman. Tämä olisi tällä, tämähän, tämän tarkoitushan on olla tällainen julkinen varajärjestelmä mm, tai varautumisjärjestelmä. Kun ajatellaan USAn vastaavaa järjestelmää, niin sehän, senhän tarkoitus nimenomaan on ollut tällainen julkinen backstop-varautumisjärjestelmä, jonka tarkoitus on olla hyödyllinen ja uskottava. Ja meidän pitää pyrkiä samaan, jos haluamme, että kansalaisten talletukset on suojattu USAssa puhutaan sadoista miljardeista dollareista. Ja jos halutaan ajatella, että näin suuret talletukset voidaan turvata ilman tällaista julkista backstoppia, niin se on mielestäni aivan huuhaata hölmöyttä ajatella niin. Eli tämä julkinen varautumisjärjestelmä olisi se viimeinen keino, joka antaisi tälle järjestelmälle uskottavuutta ja tekisi kansalaisten talletuksista turvalliset. Se voisi olla tällainen vakuuttava äh, vastaus eurovyöhykkeen pankkien vakauspulmaan. Ja se tekisi äh, pankkiunionista äh, täydellisemmän kun ajatellaan, että keskuspankki on ainoa instituutio maailmassa, joka pystyy painamaan euroja, niin kyllähän se on sitten, niin sekin täytyy tietysti, sen täytyy olla uskottava. Vain tällä tavalla saamme järjestelmästä toimivan. Mitä tulee maksusitoumuksiin, Tämäkin meitä hiukan askarruttaa. Olemme aivan varmoja siitä, että systeemisen kriisin kohdalla pankit, pankkien tulisi kunnioittaa maksusitoumuksia. Pistän tähän kyllä kysymysmerkiin ja esitän tämän kysymyksen teille, eli että mitä, miten tämä toteutuu. Tässä olivat nämä kaikkein tärkeimmät kommentit ja totean vielä, että mielellämme teemme yhteistyötä tämän ehdotuksen parantamiseksi. Nythän se on vielä ihan alkiovaiheessa, eikä se vielä riitä vakauden takaamiseksi, eikä vielä anna meille sitä, minkä tarvitsemme, jotta voimme tehdä tästä järjestelmästä vakaamman. Kiitoksia ENFn edustaja en näe paikalla, joten siirrymme menettelemään Ensimmäisenä Burkhard Paltz, olkaa hyvä. Kans. Kiitos oikein paljon. Minä voin puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluan esittelijä Ester de Langea todella kiittää erinomaisesta työstä. Neuvostohan ei edes ole vielä saanut hihoja käärittyä työn alkamiseksi, mutta meidän esittelijämme on rohkeasti lähtenyt äh, tasoittamaan tietä tälle työlle ja tehnyt jo meille luonnoksen. Luonnoksen, joka mielestäni on oikein hyvä pohja jatkokeskusteluille. Sehän nyt on äh, keskustelun äh, lähtökohta, ikään kuin starttilaukaus. Ähm, mielestäni Ester de Lange on käyttänyt aikansa järkevästi, nostanut esiin juuri äh, nämä kuumat perunat, joihin tarvitaan tehokas ratkaisu eli kansallisten talletussuojajärjestelmien toiminta ja tehokkuus on tunnustettava, niistä tulee hyötyä jatkossakin. Samoin sitten moraalikadon torjuminen Euroopan tasolla ihan yleisesti sitten riskien minimoimisen tarpeellisuus ja viimeisenä parempi ymmärrys siitä, mm, mihinkä EU-harmonisoinnin tulisi pyrkiä johtamaan. Varmaan monet haluamme vahvistaa tätä tekstiä entisestään tarkistusten kautta, mutta tässä mm, kaikki nämä kysymykset ovat niin poliittisia, että kyllä meidän täytyy varata keskustelulle kylliksi aikaa. Kun sitten puhutaan Edisin jatkosta, niin meidän on tarkasteltava komission analyysiä. Se ei ole kyllin kattava, vaikutusarviosta ei ole minkäännäköistä mainintaa, eikä myöskään viitata mitenkään yhtäläisiin toimintaedellytyksiin yhtenäismarkkinoilla tai jo olemassa olevien pankkimarkkinariskien hinnoittelu tai kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt. Mielestäni komissio pääsi, päästi tässä kyllä tuhannen paikan taalan käsistään. Olisi voinut antaa edisehdotukselle vakaan pohjan, mutta näin ei tehnyt. Esittelijä ehdottaa nyt toista tietä, eli tällaista vakuutusmallia, joka lisää ehdollisuutta. Ja me Euroopan kansanpuolueessa tuemme esittelijää, esittelijän panosta ja ehdotusta ja tämän kyllä haluan todeta kaikille. Meidän on löydettävä tasapainoinen koko valiokunnan hyväksymä ratkaisu. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon. Pervanche Perez. Ähm, Kiitoksia esittelijälle hän on vihdoinkin saanut aikaan tämän ehdotuksen. tämän tärkeä Euroopan parlamentin kannalta, koska parlamentti on merkittävä toimija tässä asiassa. Nyt hän on tehnyt ehdotuksensa. Er. Euroopan parlamentti voi nyt toimia ponnekkaasti tässä asiassa ja ottaa kantaa asiaan keskustelun olevan asian. Pahoittelen kenties kuitenkin erästä seikkaa Ehdotus, jota näin pitkän jouduttiin odottelemaan, toimitettiin myöskin lehtimiehille, jotka sitten saivat sen aiemmin kuin Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä on minusta ongelmallinen asia, mutta ei tämä ole mikään pääasiavan sivuasia. Voisin todeta, että lähestymistapa, jonka esittelen omaksunut, on bottom-up, alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa pankkiunionin ajatuksen. Taustalla on kuitenkin ylhäältä alaspäin etenevä lähestymistapa. Unionin pankkiin, pankkiunionin yhteydessä meillä on globaali visio. Uni, pankkiunionin kolme pilaria täytyy muistaa. Nyt on kyse kolmesta pilareista, eli talletussuojasta. Tämä huolestuttaa jotakin maita, tämä asia. Nyt on se mielikuva, että Joissakin maissa on juuri lähdetty näistä huolista ja näiden huolten perusteella pyritty löytämään ratkaisuja. Tähän tiehen kuitenkin liittyy sellainen riski, että pankkiunionin tavoitteet ja päämäärät tästä unohtuvat. Saattaa olla, että tällainen järjestelmä saadaan aikaan, mutta sitten perustavoite jää toteutumatta. Kansallisten luottamus siihen, että että heidän talletuksensa ovat suojassa. On tärkeää. Ja todellista solidarisuutta Euroopan tasolla tällä pyritään saman aikaan. Kuinka sitten ehdotto otetaan käyttöön tai ei. Tarkistusten kautta voidaan tähän vielä puuttua näihin ehtoihin. Toivon mukaan tätä tarkistusten takareja lykätään tuonemmaksi. Sitten vielä pari elementtiä. Olen huolissani siitä, mikä liittyy kolmanteen vaiheeseen, eli täysin mittaiseen täysvakuutukseen. Ja verrattuna siihen, mikä oli lähtökohta, olen nyt huolestunut tästä asiasta. Keskustelua on käyty ja elementit, jotka liittyvät backstopiin varautumisjärjestelmään – Vaikuttaa siltä, että neuvoston puolella ei saanut riittävästi edistystä aikaan tuossa kysymyksessä. Uskon, että parlamentti meidän täytyy myöskin paneutua tähän asiaan erittäin huolella. Olen iloinen siitä, että tässä oli erittäin tärkeää ilmettiä mukana tässä tekstissä. Kiitos, Rova Beres. Nyt saa Peter Simon varapuheenjohtajana meidän suosipuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun keskustelu Edisistä käynnistyi ensimmäisellä kierroksella keskusteluissa, totesin, että meidän kaikkien tavoitteena varmaankin täytyy olla vakauden lisääminen kaikissa jäsenvaltioissa. Eli ketään ei hyödytä, eikä ollenkaan hyödytä, jos lisäämme vakaustasoa yleisesti ottaen, mutta yksittäisissä jäsenvaltioissa se laskee edustaja Delange esittelijämme pyrkii juuri tämän ottamaan erinomaisella tavalla huomioon tekemällä eron. Eron yhtäältä e, niin, että jos on poikkeuksellisen vaakkaita yksittäisiä kansallisia talletussuojajärjestelmiä, niin niitä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Samalla hän huolehtii eurooppalaisesta solidaarisuudesta, josta olemme pitkälti yksimielisiä tässä talossa. Meidän poliittinen ryhmämme ja muut poliittiset ryhmät tunnistavat, että tarvitaan lisää Eurooppaa ja lisää turvallisuutta ja suojaa Euroopan tasolla. Kun sitten tarkastellaan asiaa yksityiskohtaisemmin, niin Äh, nostaisin esiin joku sen äh, lisää äh, ehdotuksen keskusteluun ja esittäisin joku sen kysymyksen. Jos katsotaan edustaja De Langen ehdottamaa järjestelmää, niin sen mukaanhan, jos jäsenvaltiossa on ongelma, niin jos rahaa ei tule yksinomaan kansallisesta talletussuojajärjestelmästä, vaan myös tuosta eurooppalaisesta potista. Mutta kysymys on, että miten vakauden nimissä saamme sitten taas tuon eurooppalaisen potin täydennettyä, koska seuraava kriisi voi olla nurkan takana jo huomenna. Eli eikö meidän kannattaisi pohtia sitä, että tuo eurooppalainen potti saisi tämän preferred creditors statuksen niin, että voitaisiin varmistaa se, että mitä pikimmin siinä potissa jälleen raha olisi käytettävissä seuraavaa kriisiä varten. Toinen kysymys, kun sitten katsotaan Euroopan tason tilannetta, niin nämä kansal, tämä kansallinen eurooppalaistettu osuus, mitenkä se toimii sellaisissa maissa, joilla on kansallisella tasolla useampia talletussuojajärjestelmiä? Onko näillä mailla sitten useampia kansallisia eurooppalaistettuja osuuksia vai, vai vain yksi? molempia voi perustella eri tavoin, eli tästä täytyy keskustella. Sitten kolmas kysymykseni, kolmas huomioni koskee sitä, että mitä varten rahaa voidaan käyttää, mihin rahaa voidaan käyttää. Olen Ester de Langelle kiitollinen siitä, että hän on äh, nostanut esiin myös vaihtoehtoiset toimet ja niiden mahdollisuuden myös jatkossa. Mutta nyt meidän täytyy miettiä ähm, ähm, myös äh, tämän tilanteen ulkopuolista asia, eli muita jäsenvaltioita, muita pankki- talletussuojajärjestelmiä, niin on oltava mahdollisia myös tulevaisuudessa. Ja tässä yhteydessä täytyykin pohtia sitä, että on, on oltava mahdollista, että talletussuojarahastoja käytetään myös siinä tapauksessa, että kokonaiset tilit, kokonaiset asiakassuhteet siirtyvät pankista toiseen pankin kaatuessa. Ja tähänhän syntyy, tai tämähän aiheuttaa myös kustannuksia, ja asiakasta täytyy suojella mahdollisimman hyvällä tavalla, koska asiakkaan nämä toimet siirtyvät vain toisen nimisen pankkiin. Eli mielestäni tässä täytyy löytää edullinen ratkaisu, joka hyödyttää kaikkia osapuolia ja suojelee kuluttajaa paremmin kuin että hänellä voitaisiin sitten myöhemmin maksaa vain vahingonkorvausta tai korvausta aiheutuneesta vahingosta. Mutta me tulemme jatkamaan keskustelua ja olen toden totta iloinen siitä, että täällä on nyt sovittu mm, pidennystä tarkistusten sovittu pidennyksestä määräajalle tarkistusten suhteen. Ja olenpa nyt hyvin kiitollinen siitä, että keskustelu jatkuu. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Toirer. Ja, vielen Dank. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää ainakin minun. Hän teki todella myönteisen vaikutuksen ja tällä ehdotuksellaan. Tämä oli oikein yllättävää. Tässä keskusteluun tulee ihan uusia ulottuvuuksia. Ja näin tämä hyvin vaikea asia voi saada Euroopan parlamentilta ihan uutta tuulta purjeisiin. Pyysin puheenvuoroa, koska kollega Philip Lamberts, äh, joka ei taida enää olla salissa, tuossa aiemmin äh, Äh, esitti kysymyksen äh, suoraan saksalaisille kollegoille. Mielestäni tässä menneisyydessä ja aiemmin on ollut hyvä, että nämä aiheet Euroopasta, Euroopan unionista ja euroalueelta on keskusteltu Euroopan äh, tasolla eurooppalaisesti eikä kansallisten silmälasien läpi. Ja onhan se kollega Äh, Lambert siellä kuitenkin vielä paikalla, eli näin hänet. Niin, eli jos on riskejä, niin kyllähän riskejä on kaikissa maissa, ja kyllä näihin riskeihin täytyy puuttua, ne täytyy nostaa esiin, ja tämähän nyt on ylipäätään eurooppalaisten sopimusten äh, henki ja sydän. Eli eh, voiko Euroopan taso eh, ratkaista ongelmat, onko se oikea taso ongelmien ratkaisemiseksi? Onko Euroopan tasolla oikeat välineet? Nythän meillä kuitenkin on läheisyysperiaatteen etusia eurooppalaisissa perussopimuksissa. Kuitenkin meillä on myös eh, toiminta- ja vastuutoimivalta ja siksipä tällainen patenttiratkaisu ei ole mahdollinen, eikä se ole myöskään sopimusten hengen mukainen. Ja tässä tapauksessa meidän täytyy katsoa, mitkä toimet tarjoavat oikean ratkaisun olemassa olevien riskien hoitamiseksi. Ja tältä osin toteaisinkin, että Esther de Langen paketin ratkaisut mielestäni ovat jo ihan oikean suuntaisia. Puhutaan selkeistä kriteereistä ja puhutaan kysymyksistä, eh, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota. Asiantuntijat ovat jo vuosien ajan todenneet, että se, että eh, tämä valtion velka oma pääoma yhteys on eh, aiheuttanut kilpailun hajautumista ja nyt esimerkiksi matalan kor- korkotason tilanne vaikuttaa asiaan. Nyt tarvitaan sellainen paketti, jossa otetaan huomioon hyvin laajalti kysymykset, jotka asiaan liittyvät. Ja näin voimme saada ihan uuden pohjan käymillemme keskusteluille. Tämän halusin nostaa esiin ja vedota todella siihen, ettei asioita tarkasteltaisi kansallisten silmälasien läpi, vaan eurooppalaisten silmälasien läpi. Ja tästäpä syystä myös tuo suhteellisuuskysymys on mielestäni huomioon otettava, eli toimien on oltava suhteessa asiaan. Ja jos olemassa on jo rakenteita, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi, niitäkin on kunnioitettava. Jo olemassa olevat toimivat kansalliset talletussuojajärjestelmät järjestelmät eivät saa vaarantua tämän ehdotuksen vuoksi, niitä ei saa tuhota. Sehän nyt olisi ihan väärä lähestymistapa. Toisaalta täytyy auttaa niitä jäsenvaltioita, joilla talletussuojajärjestelmä vielä ei ole toimiva, niin että kaikissa Euroopan unionin maissa talletussuojajärjestelmä varmistuu tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon, edustaja Toirer. Mikäli muita kollegoita ei ole, jotka haluaisivat puhua, niin annan puheenvuoron vielä esittelijälle edustaja Langelle. Te Langella, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia paljon myöskin kollegoille, jotka uskoakseni hyvin pitkälti painottavat sitä, miten herkkä tämä asia on, mitä herkkyyksenä liittyy. Kiitän tästä avoimesta ja suorapuheisesta keskustelusta, jota pystymme käymään etenkin ne niin, kommentit, jotka olivat erittäin teknisiä ja puuttuivat mietinnön sisältöön. Juuri näitä minä pidin hyödyllisinä sen suhteen, mitä pääsemme tässä eteenpäin. Uskon, että erittäin herkät kysymykset, kuten kirjanpidollinen siirto SRBn suuntaan, niin ei ymmärrä, miten muuten tämä voitaisiin hoitaa. Yhteisen kriisin ratkaisuneuvoston on se kyseessä Minun mielestäni tämän asian, joka täytyy tänne mietintöön laittaa mukaan. Yksi seikka vielä median puolella toimiville ystävillemme. He tekevät työnsä erittäin hyvin. He saivat hyvissä ajoin mietinnöstä oman versionsa. Mutta en hirveästi arvostanut sitä, että sosialistien koordinaattorit osoitti syyttävää sormeaan esittelijän suuntaan. Mikäli jokin versio on vuotanut lehdistä, ja niin minä tiedän, että tämä parlamentti vuotaa kuin seura, ja mikäli havaitsee, että vuodettu versio on jossakin liikkeellä, niin varmistan, että, että vähintäänkin kymmentä päivää vanha teksti vain liikkuu vapaasti. Esimerkiksi on se valtion velkavastuista, niin saattaa olla, että että joitakin hämmästyttää se, että alun perin sanamuoto oli paljon tiukempi kuin se, mikä lopullisessa mietinnössä oli, koska lehdistä meni vanha versio. Ja sitten kun teen lopullista mietintöä, niin tiedän, että tämän suhteen vuoto ei tullut meiltä. Ei ole hirveästi kiinnosta tietää, mistä vuoto on peräisin, mutta totesin vain sosiaalisten koordinaattorille, että tuollainen syyttävä sormi olisi pitänyt osoittaa jonkun muun suuntaan kuin minun suuntaani. Mitä sitten mietinnön sisältöön tulee? toden totta on hyvinkin halukas tarkastelemaan komission analyysiä, lisäanalyysiä, jonka komissio suoritti. Monet seikat liittyvät suoraan analyysiin, joten meidän täytyy keksiäkin keinoja löytää riittävästi aikaa tutustua tuon analyysiin, mutta on selvää, että sivulla neljä komissio mainitsee sen, että pakollinen jälleen vakuutus on tarpeen ja että Tämä täytyy toteuttaa lähellä tätä keskinäistettyä rahastoa. Ei tämä ole minun ajatukseni, vaan tässä on suoraan sanamuoto, joka liittyy tähän lisäarvioon. Tämä on tärkeää ottaa huomioon. Hyvät kollegat, minun tarkoitukseni ei koskaan ollut tehdä tästä välineestä tai aseesta vähemmän järjää kuin mitä se on. Tuli täytyy olla sama kuin alun perinkin, mutta täytyy olla kuitenkin rehellinen toisaalta. Ei tämä ole mikään suuri granatin heitin tai tykki, joka ratkaisee kaikki vakauteen ja uskottavuuteen liittyvät ongelmat, joita tällä hetkellä pankkisektoria kohtaavat tällä hetkellä Euroopassa. Meidän täytyy saattaa pankki ylipäätökseen. Olen tästä ihan samaa mieltä. Mutta mitä oikeasuhtaisuuteen tulee, meidän täytyy olla selviä siitä, mistä puhutaan. Philip Lamberts totesi, entäpä järjestelmän kannalta merkittävät suuret pankit, miten sovelias toinen vaihe on näiden pankkien kannalta? No ollaanpa nyt realistisia. Nämä suuret pankit joutuvat kriisin ratkaisuun, eivät vararikkoon. Nämä ovat niitä asioita, joista meidän täytyy keskustella keskenämme. Sitten aikataulu keskustelussa varastettelijoiden kanssa ja tarkastuksen suhteen. Olen erittäin joustava tämän suhteen. Koko järjestelmän tarkoituksena ei olla vähemmän kunnianhimoinen kuin se, mitä komissio ehdottaa. Me haluamme saman tulivoiman. Kysely siitä, että vesitetään komission ehdotusta. Minä en puuttunut 0,8 prosenttiin esimerkiksi. Tämä 0,4 prosenttia kansallisista talutusjärjestelmistä Tämä on 0,4 prosenttia Euroopasta rahastosta tismalleen sama luku kuin aiemmin. Nämä liittyvät läheisesti toisiinsa, eli yksi eurooppalainen järjestelmä, vai saatteko te, herra kun te aina viittasitte tähän 0,4 prosenttiin eurooppalaisen rahaston kohdalla, että 0,4 prosenttia kansallisesta rahastosta ei ole saatavilla. Tarkoittaako tämä sitä, ja mikäli näin on, niin silloin koko tämä tuli voima vesittyy, mutta ei tämä olisi se tapa, jolla minä tätä lainsäädäntöä pyrin eteenpäin. Minä en puuttunut ollenkaan tähän 0,8 prosenttiin, enkä puuttunut myöskään koko järjestelmän vaikuttavuuteen tulivoimaan, mutta toisaalta Pyrin keksimään keinon, jolla voidaan järjestää vastuukysymys sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla asianmukaisen kuntoon. Tämä on ainoa tapa, jolla tämä järjestelmä voi toimia. Jotkut kutsuvat tätä moraalikadoksi, jotkut eivät pidä tästä käsitteestä, mutta meidän täytyy keksiä keino, jolla voidaan varmistaa, että järjestelmä perustuu eurooppalaiselle solidaarisuudelle, mutta myöskin kansallisten toimijoiden vastuulle. Tämä on vastaus myöskin sosialistikollegalle, joka huomautti siitä, että kansallisella tasolla, kun toimitaan, niin 100 prosenttia ongelmasta myöskin tämän järjestelmän myötä saadaan kyllä ratkaistua. Tästä meidän täytyy keskustella keskenämme, kuinka me voimme järjestää tämän vastuukysymyksen kuntoon sekä kansallisella että Euroopan tasolla yhden eurooppalaisen järjestelmän puitteisiin, jolla on yhtä paljon tulivoimaa kuin mitä komissio alun perinkin ehdotti. Silviille toteaisin seuraavaa. Vararikko kehys tai maksukyvyttömyyskehys on erittäin hankala ongelmakenttä. Tämä on valtiovarainministeriöiden käsissä ja tämä on jo tarpeeksi vaikea asia ilman, että se sitten joutuisi vielä oikeus- ja sisäasioiden ministeriöiden käsiin. Olen tästä täysin samaa mieltä, mutta toisaalta kaikki asiantuntijoiden kanssa keskustelut huomauttavat, että kun on kyse maksukyvytöydestä, niin se on ratkaiseva tekijä tässä koko ongelmakentässä. Siksi on tällä mainittu ehtojen luetteloa. Ei ole tässä mainittu. Ehtoja voidaan aina käyttää verukkeena sillä, että ei edetä asiassa. Tämä on kuitenkin erittäin relevantti kysymys taitoisuusjärjestelmän kannalta. Maksukyvyttömyys kyllä kuuluu tänne. Ehdotuksessani Hieno puoli eh, on se, että riskin vääntämisen lisäksi, niin Silvi hän kysyi, kulkee tämän rinnakkain vai onko tässä jonkinlaiset eh, tiukat raja, tiukka rajanveto toisen järjestelmän kautta, niin tässä etuna on se, että tässä on täysi likviditeettituki ja se voidaan varmistaa. Tämä auttaa meitä aikataulun suhteen eteenpäin. Yksi kysymys liittyi Sekin taisi tulla edustaja Simonin suusta. Hän kysyi, onko nyt enemmän näitä talisuojajärjestelmiä. No, no, no, hän häipyi jo paikalta, hän voi selittää tämän hänen kanssa kahden kesken. Nähdäkseni tärkeää on muistaa hierarkia, kun on kyse maksukyvyttömyydestä. Tässä on käänteinen järjestys kyseessä kuin silloin, kun varoja otetaan rahastosta. Me nyt ilomielian odottelemaan kollegoilta vielä lisäkeskusteluita tästä samaisesta aiheesta. Kiitoksia paljon jo tästä keskustelusta. Ei tämä vielä tähän pääty. Vaikka minulla menikin hyvin paljon aikaa tämän tekstin laatimiseen, niin kyllä tämä on vasta vielä alkua. Kiitoksia, edustaja Lange. Olen täysin samaa mieltä. Nyt ollaan vasta alkumetreillä. Ette kysynyt, haluaako komissio sanoa jotain? Sihteeristö totesi, että komissiolle ei ole päätetty antaa puheenvuoroa, ellei sitten komissio ole kiinnostunut sanomaan jotakin. Ilmeisestikään ei. Kiitoksia. Ennen kuin sanon aikataulusta enempää, voisin palata vielä siihen, mitä puheenjohtaja sanoi pankkiunionia koskevasta aikataulusta. Voimme nyt vahvistaa sen, että takarajatarkistuksia varten, siis puhun nyt siitä pankkiunionista, ta- tarkistusta takaraja on 16. joulukuuta Tarkistuksia käsitellään 12. tammikuuta ja valikunta äänestää todennäköisesti 25. tammikuuta. Ja täysistunto puolestaan käsittelee asiaa maaliskuun kakkosistunnossa. Eriksen talutusjärjestelmän osalta tarkistusten takaraja on niin ikään 16. joulukuuta Tarkistuksia käsitellään 25. tammikuuta kokouksessa ja äänestysvalikunnassa suoritetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä asiana ilmoittaisin, että puolen tunnin kuluttua meillä on avoin koordinaattoreiden kokous. Puheenjohtaja Andrea on silloin paikalla 12.15, eli puolentoista puolen tunnin kuluttua. Eli nyt Kokous kestää puoleksi tunniksi ja sitten jatketaan avointa koordinaattoreiden